hallo, guten Tag. Selbst wenn noch nicht alle da sind. No niin, nyt mielellään käynnistäisin kokouksen, vaikka kaikki vielä eivät ole täällä paikalla. Tervetuloa kaikille jäsenille, myöskin asiantuntijoille. Ja nyt ensimmäinen esityslista, kohta lähdemme siitä liikkeelle. Chateauhet ja Axel Devaux, Deloitte Consulting-yhtiöstä tervetuloa teille ja valiokuntana olemme pyytäneet tutkimusta siitä, kuinka yritysmaailman ja yliopistojen vuoropuhella voitaisiin edelleen kehittää. Ja tätä siis tarkastelemme tänään ja te kerrotte meille sitten myöskin viime vuoden huhtikuun komission tiedonannossa. Sen nimi oli Uusi kumppanuus yliopistojen modernisoimiseksi, eurooppalainen foorumi ehm, yliopistojen osalta ja tätä vuoropuhelua toivottavasti analysoitte, tätä ainakin toivon. Ja myöskin pyritte hieman kertomaan siitä, mitkä ovat sellaisia asioita, eh, joihin me ehkä voisimme vaikuttaa. Roa Devo eh, avaa nyt tämän aiheen käsittelyn. Käytätte PowerPoint-esitystä. Ja uskoisin, että teillä kaikilla on tämä tutkimus myös asiakirjan muodossa tämä keltainen esitys, mutta varmasti niin kuin siihen tutustuttu niin paperiin, niin on hyvä kuulla tämä esitys. Ehm, on hyvä myös kuulla, mitä ehm, kuultavaa on. Olkaapa hyvä, rouva Devo.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 the eu has to be proactive and anticipate the challenges to come. the eu has to make sure that skills and competences are in line with kyvyt ja taidot ovat eh, työmarkkinoiden kanssa hyvässä suhteessa niin, että voidaan varmistaa eh, yhteydet akateemisen maailman ja yritysmaailman välillä. Siinä on tavoitteemme. Meidän pitäisi auttaa molempia maailmoita yhteistyöhön. Se ei ole mikään helppo tehtävä johtuen monimuotoisuudesta molemmissa maailmoissa, bisnesmaailmassa ja akateemisessa maailmassa. Ennen, ensinnäkin on erilaisuutta korkeamman koulutuksen laitosten välillä. Me aina ajattelemme yliopistoita, mutta usein unohtuu mainita tekstit korkeakoulut ja muut korkeamman koulutuksen laitokset. Samoin monimuotoista löytyy myös yritysten koossa ja tyypissä. PK-yritykset täytyy ottaa mukaan tähän keskusteluun, koska ne vievät taloutta eteenpäin paikallisella tasolla. Lopuksi monimuotoista löytyy myös yhteistyön muodoissa, joita kehitetään. Voidaan keskittyä esimerkiksi opetukseen, mutta myös tutkimukseen ja työllisyyteen. Yhteistyön merkitystä korostettiin 2006 tiedonannossa, joka koski sitä, miten modernisoidaan ja uudenaikaistetaan yliopistoja. Tämä teksti pyrkii identifioimaan toiminta-alueita korkeamman koulutuksen alueella, joita voitaisiin käyttää viedä eteenpäin kasvu- ja työpaikka-agendaa. Tämän tiedonannon jälkeen komissio aloitti prosessin, jonka kautta pyritään helpottamaan yhteistyötä korkeamman koulutuksen laitosten ja yksityisen sektorin välillä Ensimmäinen yliopistobisnesfoorumi pidettiin 2008 huhtikuussa ja sitten vuonna 2009 seuraavan kerran. 2009 tiedonanto esitteli päätulokset ja ehdotti toimintamalleja jatkoksi. Foorumi, joka pidettiin ennen tiedonantoa, sen, sitä johti erityisesti komissio ja mukana oli pääosapuolia keskittäminen oli tärkeää, jotta prosessissa päästiin liikkeelle. Kuitenkin dialogi ei ole kestävää, jos sitä vie vain komissio eteenpäin. Tarvitaan tukea jäsenvaltioilta ja eh, sitoutuneita yksilöitä tarvitaan mukaan, jotta te, tästä tulee tehokasta dialogia. Me uskomme, että aivan erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota eh, Relevantteihin toimiin dialogin yhteydessä. Ja lisäksi ensinnäkin sellaiset toimet, kuten koordinoidaan, koordinointi, tiedottaminen, edistäminen, valvon, valvotaan edistämistä, raportoidaan siitä. Nämä, näiden pitäisi kuulua komission vastuulla siltä pohjalta, minkälaista palautetta tulee jäsenvaltioista. Sitten hyvien käytäntöjen jakamista, verkottumista pitäisi hoitaa erityisesti alueellisella, paikallisella ja tietenkin kansallisella tasolla pitäisi järjestää tällaisia tiedotustilaisuuksia kaikilla tasoilla yhdessä, jotta voidaan varmistaa, että toimijat ovat mukana kaikilla tasoilla. On olennaisen tärkeää, että he näkevät lisäarvoa, jota vuoropuhelusta syntyy. Kun keskustellaan foorumeilla, näitä, tässä toimittiin kuuden toiminta-alueen yhteydessä, käsiteltiin korkeamman koulutuksen laitoksia, ja puhuttiin myös ihmis- voimavaroista. Tietysti kaikki ovat hyötyä parhaasta tutkimuksesta ja yritykset ovat päähyötyjä, mitä tulee tiedon siirtoon. Ihmiset ja aivan erityisesti hyötyvät siitä, että heidän opinto-ohjelmansa sopii työmarkkinoiden kanssa yhteen. Tämä varmistaa paremman työpaikan saannin. Tarvitaan myös jatkokoulutusta. Ne, jotka haluavat opiskella bisnesmaailmaan, niin sitten keskitytään myös yritys valmiuksiin, yrittäjä, yrittäjyysvalmiuksiin, mitä tulee yrityksiin, kun tehdään yhteistyöhön yliopistojen ja yritysten välillä, näin autetaan yliopistoa parempiin tuloksiin. Erityisesti yliopistojen hallitus pyrkii saamaan aikaan paremman ympäristön, jotta yhteistyössä tulee mahdollista yritysmaailman kanssa. Korkeamman koulutuksen laitokset ja yritykset ja ihmiset, heihin kohdistaa monia muitakin toimeita. Aloitteita on mainittu vie eteenpäin koulutus- ja kulttuuripääosasto, kulttuuri, aluepolitiikka, tutkimus ja yritys- ja teollisuus, teollisuudesta vastaavat pääosastot. Muitakin pääosastoja on mukana samantyyppisissä toimissa. Rajat ylittävä luonne tässä näkyy myös komission ulkopuolella. Esimerkiksi tässä parlamentissa valiokunta, kulttuurivaliokunta järjestää tilaisuuden, mutta ITRE-valiokunta on laatinut tästä mietinnön. Tämä osoittaa, että yleisö on varsin laaja tämän tyyppiselle toiminnalle. Me olemme juuri maininneet päätavoitteet vuoropuhelussa erityisesti korkeamman koulutuksen laitokset, yritykset ja ihmiset mutta dialogi ei raitu vain näihin tahoihin. Avainrooli on välikäsillä myös. Me olemme luettelleet eri toimijoita, jotka ovat aivan erityisen aktiivisia vuoropuhelussa ja joita me konsultoimme heitä, mutta tämä lista ei ole tässä aivan lopullinen ja täydellinen. Mikä rooli näille toimijoille sitten kuuluu? Kyseiset toimet pitäisi ottaa mukaan välipintana korkeamman koulutuslaitosten ja yritysten välillä aivan erityisesti. Heidän pitäisi vaikuttaa siihen, että voidaan tehokkaasti välittää hyviä käytäntöjä eteenpäin, identifioida uusia esimerkkejä hyvistä toimintatavoista, mutta heidän pitäisi myös tavallaan valmentaa ja tukea järjestöjä, jotka haluaisivat aloittaa tämän tyyppistä yhteistyötä. Näiden, näillä tahoilla pitäisi olla myös rooli paikallisella ja alueellisella tasolla. Lopuksi tiivistän pääsuosituksia tutkimuksestamme. Keskityn strategisiin ja operatiivisiin tasoihin vuoropuhelussa. Kun ajatellaan asiaa strategisesti, olemme nähneet, että vuoropuhelu ei rajoitu toimiin, joita suoritetaan komission pääosastossa tai kulttuurivaliokunnassa parlamentissa, jotta varmistetaan se, että kaikki relevantit tahot ovat mukana ja kaikki ulottuvat ulottuvuudet keskustelussa otetaan huomioon, niin asia pitäisi käsitellä mahdollisimman korkealla poliittisella tasolla. Sitten kun puhutaan operatiivisemmasta tasosta, menestyksen avaimet löytyvät ensinnäkin siitä, että vahvasti otetaan mukaan kaikki toimijat aivan erityisesti paikallistasolla. Toiseksi tarvitaan avoimuutta, kun ajatellaan hyviä esimerkkejä muuta kuin Euroopasta, esimerkiksi jos ovat peräisin vaikka USAsta. Ja lopuksi komission pitäisi jatkossakin ponnistella, jotta voi välittää tuloksia dialogista laajemmin. Kiitoksia. Lämpimät kiitokset. Rouva Devon. Niin, osoititte juuri, miltä vuoropuhelun tulisi näyttää, keiden tulisi olla yhteydessä toisiinsa ja minkälaisia mahdollisuuksia EU jo nykyisellään tarjoaa. Kun tässä puhuitte eri ohjelmista, Lifelong Learning-ohjelma ja muitakin mainitsitte. Nämä ovat tärkeitä asioita. Emme ole vielä kovin pitkälle tässä edenneet, mutta nyt tiedämme, mihin suuntaan tulisi mennä tärkeää on nyt ryhtyä työstämään sisältöpuolta ja haluaisin lämpimästi kiittää siitä, että nyt nämä puitteet on esitelty. En tiedä, voisikohan komissio hieman kommentoida asiaa. Onko Rova Bernaldi paikalla täällä? Eli olisi hyvä, jos voisitte käyttää lyhyen puheenvuoron, kommentoida hieman äskeistä. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Luonnollisesti olen täysin sama samalla linjalla komission johtopäätösten kanssa ja panin mielenkiinnolla merkille sen, että täytyy antaa tukea jäsenvaltioille. Tätä olemme korostaneet omassa tiedonannossamme. On tärkeää, että komissio eh, synnyttää keskustelua eri tahojen välillä, jotta voidaan kommentoida sitä, millä tavalla voidaan reagoida herrasmetin mietintöön ja toisaalta niin kuin te tiedätte, me olemme toimineet varsin aktiivisesti uusien reitien, uusien teemojen parissa, jotka ovat täysin linjassa tämän tutkimuksen kanssa. Ehkä voitaisiin jakaa tämä kolmeen osaan tämä tutkimus, joka meille tässä esitettiin, varmasti se on todellakin mielenkiintoinen. Ja sitten me itse laadimme myös tutkimusta hyvistä käytännöistä. Sitten ETF laatii samanlaista tutkimusta. Varmasti nämä kolme tutkimusta mahdollistavat sen, että voimme analysoida ja vertailla tilannetta. Tämä tulee rikastuttamaan analyysiämme ja kiitän esittelijää, joka tässä on tehnyt paljon hyvää työtä. Kiitoksia. Ähm, Madame Bernaldo de Quiros, es war nicht unsere... Niin, kyseessä ei ollut esittelijämme, senhän tiedätte esittelijämme käyttää puheenvuoron myöhemmässä vaiheessa. Kiitokset teille. Uskoisin, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan, kun on ajateltu, että on syytä laajemminkin käydä keskustelua tästä asiasta. Ja niin kuin tiedetään, tässä ei puhuta asiasta, joka koskee vain kulttuuriasioiden valiokuntaa, vaan ITRElle, energiavaliokunnalle asia myöskin kuuluu. Smith on täällä myöskin oma esittelijämme ja Reida Madurel energiavaliokunnasta. Ja nyt kuulemme molempia näitä. Voitte kertoa omista näkemyksistänne liittyen komission esitykseen molemmat. Ja sen jälkeen voimme käydä lyhyen keskustelun ja keskustelun jälkeen voimme eh, jatkaa asian tiimoilta vielä. Al Schmidt saa tässä ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä.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 sosioekonomiseen kontekstiin, jotta ne voisivat paremmin palvella kansalaisten ja talouden tarpeita Euroopassa, vaikka Lissabonin strategiat ovat pian tulleet loppuun, emmekä ole täysin tyytyväisiä niiden saavutuksiin. Meidän pitäisi tehdä kaikkia mahdollisia ponnistuksia, jotta koulutusohjelma 2010 toteutuisi, sillä me emme voi keskustella näistä asioista ilman sitä. Bolonian prosessi on edelleen voimassa ja nämä tavoitteet Bolonian prosessissa ovat sellaisia, että en aio kestellä niitä, mutta haluaisin nyt keskittyä koulutuksen ja talouden suhteeseen. Meidän pitäisi keskittyä siihen ajatukseen, että Euroopan yliopistoiden pitäisi olla auki ja niiden pitäisi olla keskenään yhteydessä. Näin on ollut keskeiltä asti. Eli meidän täytyy sopeuttaa yliopistot toisiinsa ja Euroopan yliopistojen pitäisi olla johtavia maailmanlaajuisesti. EU on tukenut tätä prosessia, on ollut tämän prosessin moottori ja komissio on tehnyt hyvin tärkeitä ponnistuksia tähän suuntaan, jotta se voisi johtaa välillä niitä traditioita, jotka ovat keskenään ristiriidassa koskien resursseja ja politiikkoja eri jäsenvaltioissa. Meidän valiokuntamme seuraa tätä kehitystä ja viime vuonna annamme useita mietintöjä ja järjestimme kuulemisia koskien näitä mietintöjä ja yksi osa tästä prosessista on koski, keskittyä liike-elämän ja koulutuksen väliseen suhteeseen on Tämä on hyvin ajankohtainen aihe, sillä me olemme suurimmassa taloudellisessa kriisissä toisen maailmansodan jälkeen ja työ, ty, työttömyysluku on hyvin suuri, eli meidän täytyy keskittyä siihen, miten voimme luoda uusia työpaikkoja. Ja monet asiat voivat vaikuttaa siihen, että ihmisillä on parempia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Ja me haluaisimme tukea uusien valmistuvien ihmisten parempia mahdollisuuksia. 50 prosenttia 80 prosenttia nuorista valmistuneista eivät saa ensimmäisenä vuonna opintojensa jälkeen työpaikkaa. Tämä heijastaa suuria ongelmia, joita työmarkkinoilla on mahdollisuuksien suhteen, mitä tulee vastavalmistuneisiin ihmisiin. Tätä ongelmaa voidaan lähestyä miettimällä, johtuuko tämä opintosuunnitelmista, ovatko työmarkkinan työmarkkinoiden odotukset erilaiset vai onko äm, työmarkkinoilla liian suuret odotukset, mitä tulee vastavalmistuneisiin? Tämä yhteistyö koulutuksen suhteen äh, voi pyrkiä eri asioihin, esimerkiksi siihen, että yritykset tukevat tai tukevat ähm, väitelleitä ja vastaväitelleitä ihmisiä, mutta sekä yliopistojen että liike pitäisi ymmärtää se, että yhteistyötä voidaan laajentaa uusille aloille. Yritykset voivat vaikuttaa opintosuunnitelmiin ja käytännölliseen harjoitteluun, mitä tulee opettajien ja myöskin yritysten järjestämiin harjoitteluihin. Näin yhteistyötä voidaan edistää. Minun mietinnössäni olen keskittynyt näihin molempiin asioihin ja molempiin aloihin. Molemmat osapuolet tuntuvat olevan samaa mieltä siitä, että on tarvetta vahvistaa yliopistoiden ja yritysten välistä suhdetta. Eräs professori sanoi, että se aika, jolloin yliopistot olisivat täysin suljettuina norsulutornissa, on ohi. Silloin kun yritykset kehittyvät erillään. Nyt molempien osapuolien täytyy luottaa toinen toisiinsa, sillä yliopistojen tulevaisuus riippuu niiden mahdollisuuksista tuottaa työvoimaa yrityksille ja toisaalta yrittäjät ovat kiinnostuneita saamaan hyvin koulutettuja ihmisiä, jotka, joilla on huipputuntemus ja taidot ja yliopistoiden pitäisi tuottaa tällaisia ihmisiä, eli molempien osapuolten pitäisi vahvistaa tätä yhteistyötä. Ja minun mietinnössäni olen yrittänyt tuoda esiin komission ponnistuksia, ja minä kiitän niitä, sillä vaikuttaa siltä, että sekä työntekijöiden että yritysten intresseissä on parantaa tätä yhteistyötä, anteeksi, mikrofoni oli suljettuna. Siis saada paremmin koulutettuja ihmisiä yrity, yliopistoista vahvistaisi äh, yritysten asemaa. Äh, koulutus 2020 ohjelmassa myöskin äh, korostetaan vahvaa yhteistyötä liike-elämän ja yliopistoiden välillä. Haluaisin mainita, että tässä mietinnössä myöskin huomautetaan, että Euroopassa tämä kehitys on jäljessä suhteessa Yhdysvaltoihin, mitä tulee investointiin, ehkäpä 25 prosenttia tai jopa enemmän. Huomautin muutamia pääkohtia, joissa voitaisiin parantaa ponnistuksia. Elinikäinen oppiminen on jotakin, missä pitäisi keskittyä uuteen koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen, mitä tulee yrityksiin ja instituutioihin, niiden pitäisi tulla tekemään yhteistyötä, jotta he voisivat määritellä, mitä tarpeita on. Yliopistojen pitäisi esimerkiksi tuottaa aikuisille sopivia opetusohjelmia sellaisille aikuisille, jotka haluavat opiskella myöhemmässä vaiheessa elämäänsä. Ja yliopistojen pitäisi yleensä olla joustavampia järjestelmissä, niin että ne voisivat seurata niistä valmistuneita ihmisiä näiden uran läpi ja saada palautetta ja tietoa koskien opetussuunnitelmia ja sitä, ovatko ne työelämän vaatimusten mukaisia. Toisekseen pitäisi keskittyä siihen, jonka muotoilin näin. Liikkuvuus on kulmakiviä voidaan puhua liikkuvuudesta, oppilaiden liikkuvisista, mutta myöskin liike-elämän ja yliopistojen liikkuvaisuudesta, paremmasta yhteistyöstä eri sektoreiden välillä. Tämän tyyppistä toimintaa ei ole niinkään usein merkitty, anteeksi mainittu. Se vaatii hyvää organisaatiota. Ehdotan myöskin, että Euroopan unionin ulkopuolisia maita ottaisiin mukaan tähän ohjelmaan, jotta ne pystyisivät kouluttamaan asiantuntijoita, jotka tuntevat eurooppalaiset metodit ja niin, että nämä asiantuntijat kotiin palatessaan voisivat auttaa eurooppalaisia yrityksiä saamaan sopimuksia näissä maissa. Tästä asiasta keskusteltiin ja sitä ollaan tuettu. Yksi kaikkein tärkeimpiä asioita liike-elämän ja yritysten välisessä yhteistyössä on harjoitteluohjelma ja harjoitteluohjelman mukaan ottaminen virallisen opintosuunnitelmaksi on kuten esimerkiksi Leonardo-ohjelma, joka on erittäin hyvä mahdollisuus tukea tätä toimintaa. Tämä on ensimmäinen mahdollinen kokemus opiskelijoille, jonka avulla he pystyvät ymmärtämään työmarkkinoita ja saamaan uutta motivaatiota opintoihinsa. Oppimissuunnitelmiin pitäisi myös ottaa mukaan yritystaitoja ja kompetensseja, jotka voisivat auttaa vastavalmistuneita perustamaan itse yrityksiä. Mietintöni kolmannessa osassa huomautin parhaista käytännöistä. Eräissä maissa eräillä aloilla on ollut ohjelmia jo kauan aikaa. Ne perustuvat Ähm, korkeakoulutuksen ja yritysten yhteistyöhön. Tällaisen tiedon, äh, kerätyn tiedon pitäisi olla kaikkien tavoitettavissa esimerkiksi internetissä, websivulla. Hyvä puheenjohtaja, ymmärrän, että nämä ajatukset olettavat, että maailma on ideaalinen ja kaikki opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja pystyvät oppimaan kaiken. Äh, todellisuus on monimutkaisempi, mutta peruskoulutuksen reformin pitäisi myöskin ottaa huomioon sellaisia asioita kuin rahoitus, äh, äh, pääoman siirtyminen, erilaiset palkitsemisjärjestelmät ja erilaisten oppiarvojen tunnustaminen Euroopan unionin sisällä – nämä kuuluvat tähän mukaan ja yritin ottaa ehdotukset mukaan, ne ehdotukset, jotka kuulin ensimmäisellä keskustelukerralla ja luotan siihen, että tämä keskustelu, jota tulemme nyt käymään, tulee auttamaan tämän tekstin parantelemisessa. Kiitoksia. Kiitoksia huomiostanne. Kiitokset Pääl ja Madurel seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia, Rova Pak. Ennen kaikkea on suuri ilo osallistua tähän kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kuulemiseen aiheesta, joka on todella kiinnostava, niin kuin hyvin tässä aluksi selititte. Tämä on siis tärkeää myös ITRE-valiokunnalle. Tänäänhän me siellä äänestimme minun lausunnostani. Koska tietysti on totta, että teollisuusasian valiokunta ei ole vastuuvaliokunta. Se ei käsittele koulutuskysymyksiä, yliopistokysymyksiä, mutta kuitenkin tämä koske, sama koskee tutkimusta. Tai 60 prosenttia eurooppalaisesta tutkimuksesta tapahtuu yliopistoissa. Lisäksi meidän valiokuntamme on vastuussa innovaatiokysymyksistä. Näin ollen ITRE, niin kuin hyvin sanoitte, sillä on paljonkin sanottavaa asioista, miten voidaan parantaa, lisätä vuoropuhelua yliopistoiden ja yritysten välillä. Ja tässä vuorossa tärkeä osa liittyy tutkimukseen ja innovaatioon. Lisäksi ITRE-valiokunta on vastuussa teollisuuskysymyksistä ja näin me olemme voineet analysoida tätä vuoropuhelua molemmin puolin, siis niin yliopistojen kuin yritystenkin kannalta katsottuna. Minulla tässä lyhyessä puheenvuorossani haluaisin lyhyesti esitellä teille joitakin ajatuksia, joita olemme kehitelleet itrevaliokunnassa ja joita olen myös itse halunnut mietinnössäni käsitellä. Täytyy sanoa, että jotkut näistä monistakin ajatuksista on täällä jo tullut mainittua aikaisemmissa puheenvuoroissa ja haluankin vain sanoa, että käytännössä kaikesta olen ollut samaa mieltä, mitä täällä on sanottu ja rajoitunkin vain mainitsemaan ehkä sellaisia kysymyksiä, joita ei tässä vaiheessa vielä ole täällä mainittu. Ensimmäinen ajatus, jonka haluaisin ottaa esille, on, että on erittäin tärkeää, että vuoropuhelu yliopistojen ja yritysten välillä kulkee kahteen suuntaan, siis tarjouksesta johtuvaa ja kysynnästä johtuva. Mitä tällä tarkoitan? Koska tämä vuoropuhelu, sen pitäisi johtaa ei vain siihen, että ku, yrityskulttuuri tunkeutuu yliopistomaailmaan, siis tätä voitaisiin kutsua yrityshenkiseksi yliopistossa, vaan tarvitaan myös yliopistokulttuuria yrityksille. Pitää siis edistää tällaista tieteellisempää yritysmallia. Mitä sitten tässä pitäisi tehdä? Kun ajatellaan asiaa kysynnän kannalta, niin yliopistot, niin kuin usein olemme todenneet, niin yliopistojen täytyisi ennen kaikkea laatia hyvä diagnoosi omista vahvuuksistaan tutkimuksessa ja koulutuksessa ja sitten näistä vahvuuksista liikkeelle lähtien pitäisi pohtia myös yritysten tarpeita, mutta luonnollisesti ei pidä unohtaa perustavaa koulutustyötä, opetustyötä ja ensimmäinen askel kaikessa menestykseen on teknologioiden siirto ja suhteet yrityksiin. Nimittäin yliopistoiden pitää tuoda työmaailmaan hyvin valmistuneita henkiä, hyvin koulutettuja henkilöitä, jotka pystyvät tarttumaan mihin tahansa ongelmaan perustiedosta huippuosaamiseen asti. Ja sitten kun ajatellaan vielä asiaa kysynnän kannalta, olemme sitä mieltä, että yritysten pitäisi parantaa omaa vastaanottokykyään ja muuttaa tieteellinen tieto, jota yliopistot synnyttävät ja niiden pitäisi tukea myös tutkimustyöhön ja osallistua aktiivisesti tohtorin ohjelmiin, niin kuin täällä on mainittu. Ja tietysti stipendit ovat tässä varsin tärkeitä. Pitää ottaa esille, että täällä EU:ssa olemme ottaneet tärkeitä askeleita, olemme herätelleet tällaista toimintaa molemmin puolin. Esimerkiksi teknologiset foorumit ovat osoittautuneet varsin tehokkaiksi kun ajatellaan kaikkia toimijoita, jotka, jotka toimivat mm, primääriteollisuudessa ja tutkimuksessa. Ja niin kuin seitsemäs puiteohjelmat on, niin kuin seitsemässä puiteohjelmassa on todettu, jo, joskus luonnollisesti voidaan voi kehittyä tällaista luonnollista julkista yksityistä kumppanuutta. Tämä on varsin mielenkiintoista yhteistyötä usein. Mietinnössä halusimme ottaa esille myös osaamiskeskukset ja miten, tutkimuskeskukset ja miten julkinen ja yksityinen se, se, sektori yhdessä voivat toteuttaa to, tätä. Ja haluamme ottaa esille myös roolin, joka kuuluu Euroopan innovaatioteknologiakeskukselle. Mehän tehän tunnette nämä hyvin, koska ne kuuluvat koulutus- ja komissaarin vastuualaan. Haluaisin sanoa, kuitenkin, että ITRE-valiokunnassa valiokunnassa myös pidämme kovasti, että joskus sielläkin löytyisi puhuja tästä maailmasta ja näin voidaan tehostaa yhteistyötä meidän kaikkien välillä. Sitten toinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille, on seuraava. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että pitää edistää tätä vuoropuhelua, mutta toinen kysymys, joka on tullut esille meidän keskusteluissamme, miten, järjes, miten tällainen toiminta saadaan järjestäytyneemmäksi. Komission asiakirjassa puhutaan jäsentyneistä malleista ja meidän meille tämä oli vähän ristiriitainen kohta valiokunnassa ja sitä analysoitiin hiukan eri tavoilla. On niitä, jotka sanovat, että kaikkein paras tapa toimia tällä hetkellä ovat henkilökohtaiset yhteydet julkaisujen kautta, sen kautta, että osallistutaan seminaareihin, konferensseihin tai tehdään sopimuksella tutkimusta. Näyttää siltä, että jos ei olla niin rakenteellisia, niin silloin voidaan toimia ehkä paljon joustavammin ja tehokkaammin. Muutoin toiminta on ehkä liian jäykkää. Ja esimerkiksi voitaisiin tätä kautta muuttaa yliopistot pelkästään innovaatiopalveluiden tuottajiksi, jos toimitaan liian jäykällä tavalla ja silloin unohtuu tutkimus- ja opetustehtävä. Jos liikaa jäsenellään tätä suhdetta, silloin ei pystytä ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia ja syntyisi vielä uusia ongelmia ja me haluamme tällaista tietenkin välttää. Meistä kuitenkin tuntuu tärkeältä ottaa esille äärimmäisen tärkeä rooli, joka liittyy opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuuteen. Kun me puhumme liikkuvuudesta opiskelijoiden tutkijoiden kohdalla, usein viittaamme eri maiden väliseen liikkuvuuteen. Mielestäni se olisi tärkeää ottaa esille myös liikkuvuus eri laitosten välillä, että sitten otan esille kaksi tärkeää asiaa. Tässä myös olemme, olemme sitä mieltä, että komission ja jäsenvaltioiden pitäisi tarkistaa laillista rahoitusohjelmaa, jotta voitaisiin estää, vähentää esteitä tällaiselle liikkuvuudelle. Pitäisi nyt lopultakin luoda puitteet, joiden kautta voidaan saada aikaan aito eurooppalainen tutkimusalue, jossa nähdään tavallaan tutkimusalue, yhtenäisen tutkimusalueen eikä käsitellään myös tekijänoikeuskysymyksiä. Toisaalta pitäisi saada yliopistoja yritykset poistamaan esteitä, jotka estävät yhteistyötä ja saada aikaan mekanismeja, jonka pitäisi varmistaa yliopistoille myös sopiva rahoituskehys, jossa toimia. Miten sitten vielä rahoituksesta haluaisin ottaa esille, ei vain hallitusten ja yritysten roolin, vaan myös tässä on tärkeää rahoitusjärjestelmällä ja sen roolilla. Ja lopuksi neljänneksi sanoisin vain, vaikka täällä on sanottukin, että EUn yritysmaailman ja yliopistojen välinen vuoropuhelu, josta olen mietintönäkin laatinut, tuntuu meistä tietenkin varsin hyvältä välineeltä. Näin voidaan tiivistää suhteita yliopistojen, korkeakoulun ja yritysten välillä ja Tämä suhde on mielestäni aivan ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan vahvistaa tiedon kolmiota tavallaan. Tämä hyödyttää kaikkia, hyödyttää niin yliopistoja, yrityksiä, yleensäkin tietoa, tiedon tasoa, kilpailukykyä ja verkottumista. Meistä on erittäin hyvä ajatus, niin kuin ensimmäinen puhuja sanoi, että laajennetaan jäsenvaltioiden toimitaan myös lisäksi alueellisella tasolla aina tietysti noudattaen korkeakoulujen ja yliopistojen riippumattomuutta ja julkista roolia. Ja tässä dialogissa ei pidä edetä ja tunnistaa vain parhaimpia yhteistyön muotoja, niin kuin täällä on sanottu, vaan täytyy identifioida myös parhaat poliittiset toimintamallit ja parhaat instrumentit, joita on olemassa alueellisella tasolla jäsenvaltio- ja yhteistasolla, että voidaan edistää tutkimuksen ja tutkimusta ja tiedon siirtoa yliopistojen ja yritysten välillä. Ja lopuksi yliopistot ovat reagoineet myönteisesti olemassa oleviin kannustimiin, kannustimiin ja yhteisöohjelmiin, samoin paikallisiin ja kansallisiin ohjelmiin, joilla pyritään edistämään tällaista yhteistyötä. Ja lopuksi vielä yksi ajatus, jonka komissio ottaa asiakirjassaan esille ja joka tuli esille myös joidenkin puheenvuoroissa. Ja jo, tämä on minusta erityisen tärkeä kohta, hyvät kollegat. Nyt on oikea hetki vahvasti painostaa, panostaa yhteistyöhön korkeakoulujen ja yritysten välillä. Nyt taloudelliset ajat ovat huonot, silloin opiskelijoilla on vaikea, vaikea löytää työpaikkoja, yritykset myös kärsivät kovasta paineesta, mitä tulee kilpailukykyyn, ja juuri silloin tarvitaan yritysmaailman ja yliopistomaailman välistä yhteistyötä. Sillä on oma lisäarvonsa sosiaalisesti ja taloudellisesti ja nyt sitä kaivataan vieläkin enemmän näinä aikoina. Ja tässä mielessä haluaisin korostaa, kuinka tärkeästä keskustelusta juuri nyt on kysymys. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset, Roma Durell. Eli mitään ristiriitaisuutta ei tässä ollut, vaan puhu, puheenvuorot täydensivät toisiaan. Eli yritysmaailma ja yliopistot eivät ole mitään outoja käsitteitä, vaan toivotaan todellakin näiden välistä yhteistyötä. Ja tässä varmasti ollaan menossa oikeaan suuntaan ja Euroopan unioni toimii tässä vain tällaisena lähtöfoorumina, jonka pohjalta sitten kansalliset ja aluetason toimijat voivat tulla kuvan mukaan. Ja toivottavasti tämä mahdollisuus hyödynnetään. Ja olen kiitollinen komissiolle näistä ehdotuksista jos Bernardo de Queros haluaa käyttää tässä vaiheessa puheenvuoron kommentoida äskeisiä puhujia, niin nyt siihen olisi tilaisuus. Olkaa hyvä. presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloittaisin pienestä huomautuksesta, kun, puhuit, kun puhuin äsken, käytin termiä poniente, tämä tarkoittaa myös puhujaa yleistötön eikä vain esittelijää. Joten en kyllä luullut, että tästä oli esitestä kysymys. Tietysti tämä oli minun vikani, puhuin varsin nopeasti, olisi pitänyt puhua hitaammin. Nyt haluankin vastata lausunnonlaatijan ehdotukseen. Luonnollisesti, niin kuin voitte kuvitellakin, olemme täysin samaa mieltä herra Smithin mietinnöstä. Se on aivan samansuuntaista kuin komission tekemä työ, ei vain ensimmäisissä foorumeissa ja temaattisissa foorumeissa. Ja viime yhteydessä olemme samaa mieltä myös hänen diagnoosistaan. On selvää, että kun halutaan parempi tasapaino to- toimintakykyjen ja mm, tietojen väl- tiedon välillä ja ottaen huomioon työmarkkinoiden tavoitteet. Tämä on hyödyttää yliopistoja ja yrityksiä, mutta tietenkin myös kaikkia kansalaisia. Ja se seikka, että yliopistot avautuvat enemmän yhteiskunnan suuntaan, se on kasvutekijä myös. Siitä olemme samaa mieltä. Näin ollen komissio aktiivisesti on sitoutunut tällä hetkellä eri keinoin toimimaan. Ensinnäkin käsittelemme uusia aiheita, joita tähän mennessä emme ole pystyneet käsittelemään, kuten esimerkiksi PK-yritykset, tämä tuli täällä esille, alueellinen yhteistyö, innovaatiotoiminta ja ehkä vielä lopuksi yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö sosiaalisissa kysymyksissä. Me teemme näitä työtä näistä, näiden kaikkien asioiden parissa kun ajatellaan näitä foorumeita, joita on järjestetty, järjestetty, niistä kaikista löytyy tietoa Kumpanus-nettisivulta ja tällä hetkellä meillä on kaksi avointa teemaa. Tutkimus hyvistä käytännöistä on yksi, Lähdemme liikkeelle tässä tutkimuksessa maaliskuussa ja sen tarkoituksena on identifioida 30 hyvää toimintatapaa unionissa. Ja samoin on tällainen virtuaalinen foorumi, platformi, jota olemme kehittämässä ja tuottamassa sen niin toteutettavuutta ja käytännöllisyyttä. Ja ehkä se voi toteutua ja tätä kautta ehkä voimme jatkaa vuoropuhelua reaaliajassa kaikkien niiden osallistujien kanssa ilman täytyy fyysisesti mennä johonkin tiettyyn paikkaan. Haluaisin lyhyesti mainita, ko- kommentoida joitakin kohtia, joita lausunnonlaatija esitteli Herra Smith korostaa kovasti sitä, että pitää välttää liikkuvuuden esteitä. Olen samaa mieltä tietysti. Tässä pitäisi ottaa mukaan myös julkinen valta, koska loppujen lopuksi tehän tiedätte, että tämä vuoropuhelu on olennaista alueellisesti, paikallisesti yhteistasolla. Ei va- e, Luonnollisesti täytyy löytää harjoitusmahdollisuuksia yrityksissä – ja tietysti niin Erasmus-ohjelmahan toimii erinomaisella tavalla ja se on saanut jo tunnustusta. Ja lopuksi, kuten te tiedätte jo jonkun aikaa, olen ollut mukana ETFn kanssa ja tässä asiassa, ja kun on analysoitu yliopistojen ja julkisektorin välistä yhteistyötä, niin täällä parlamentissa on jo järjestetty tällainen onnistunut foorumi, foorumi viime joulukuussa ja tässä on toimittu varsin rinnakkain meidän kanssamme, kun pyritään löytämään näitä hyviä käytäntötapoja. On vielä monia aiheita, jotka ovat vielä auki, mutta toivottavasti löydämme niissäkin hyviä esimerkkejä. Kiitos. Ja engagement. Kiitokset teidän panoksestanne saamme uutta potkua. Ja nyt sitten iltapäivän aiheeseen. Aiheena Euroopan yliopistot, haasteet ja vastaukset haasteisiin. Eli tässä ei ole kyse pelkästään yliopistosta yritysmaailmasta, vaan paljosta muustakin. Mutta toivottavasti tätä taustaa vasten asia voidaan esille ottaa. On hienoa, että olemme voineet kutsua kuulemistilaisuutemme, tohtori Doina Kaab, toisen asteen koulutuskeskuksen eh, varajohtaja Romaniasta. Lämpimästi tervetuloa ja tervetuloa myöskin herra professori Robert Gabrielille. Eh, Peks eh, Sin yliopiston rehtori Unkarista, sitten Florian Kaiser, opiskelijajärjestöjen edustaja Saksasta ja Sir Howard Newby eh, Liverpoolin yliopiston vararehtori ja sitten Helen Clark myöhemmässä vaiheessa vielä eh, elinikäisen oppimisen mm, saralta komissiosta. Ja myös Javier González Vega saa myöskin puheenvuoron neuvostosta. No niin, tällainen kuulemistilaisuus on nyt järjestetty. Kullekin puhujalle on ajateltu antaa 10 minuuttia puheaikaa. Toivottavasti voitte pitäytyä puheajoissa ja sitten kysymykset vastaukset noin 40 minuuttia. Ja toivoisin kysymysten esittäjiltä myöskin ytimekkyyttä puheenvuorossa mahdollista, niin esittäkää kysymyksiä, selkeitä kysymyksiä, näin mahdollisimman moni jäsenistäkin saa puheenvuoron. Ja lopuksi annetaan myöskin komission ja neuvoston edustajille puheenvuorot. Tähänkin liittyen olette saaneet materiaalia. Kyseessä on ETSKn mietintö aiheena Euroopan yliopistot esittelijänä. Eera Van Irsen, hän on itsekin täällä paikalla ja tämä esitys kannattaa ottaa luettavaksi. Tässä on tehty oikein hyvää työtä, eikä sitä kannata unohtaa. Toteaisin myöskin, että tämä kokouksemme menee eh, verkkoon, eli pyytäisin teitä kyllä puhuessanne käyttämään mikrofonia, mutta heti kun puheenvuoronne päätätte, niin sulkekaa mikrofoni. Ja tähän kärkeen heti pahoittelut omalta osaltani. Herra Soini jatkaa tästä eteenpäin, koska itselleni on nyt tulossa koululaisvieraita omasta vaalipiiristäni. Niin tulen noin tunnin päästä itse takaisin. Ja nyt herra Soini jatkaa tässä puheenjohtajan tehtävässä. Arvoisa esitelmöitsijä, Hyvä valiokunta, lähdetään eteenpäin ja tohtori Doina Karpalotta, olkaa hyvä. Onorat auditorium, domnilor și domnilor. Hyvät, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. No niin, Eurooppalaisilla yliopistoilla on pitkä vuosisatainen historia. Aina ei ole helppoa säilyttää niiden itsenäisyyttä kuitenkaan. Ne ovat aina olleet kuitenkin yhteydessä muuhun yhteiskuntaan. 1600-luvulla korkeakouluopinnoista tuli tärkeä osa eurooppalaista yhteiskuntaa. Vanhat järjestelmät muutettiin täysin, tehtiin suuria reformeja, uudistuksia vaikka niitä ei ollut helppo toteuttaa, eh, näkemyksissä oli eroja eh, opiskelijoiden ja opettajien näkemyksissä oli eroja, mutta kaikesta huolimatta eh, näin pystyttiin lisäämään korkeakouluopetusta ja tämä omalta osaltaan oli haaste yliopistoille. Eli oli muutettava opintosuunnitelmia, hallintoa ja yliopiston johtoa, kaikkea tätä. Ja yliopistoista tuli tulla toimivia yksiköitä, jotka pystyvät hoitamaan lisääntyvät opiskelijamäärät. Ja tämän lisäksi e, yliopistot näin liittyvät lähemmin yhteiskuntaan, muuhun yhteiskuntaan. Nyt tällä vuosisadalla suurin haaste liittyy taloudellisten ratkaisukeinojen löytämiseen, jotta yliopistojen toiminta jatkossakin mahdollistuu. Nykyisellään ongelmana on se, että menoerät vain kasvavat ja toisaalta on mietittävä, kuinka saadaan elitistisistä yliopistoista sellaisia, että tavalliset opiskelijat voivat saada korkeakouluopetusta. Ja sitten on kiinnittävä huomiota myöskin yliopisto, opet, yliopistojen opettajien laatuun ja ammattitaitoon. Nykyisellään hän enää yliopistojen opettajat eivät ole sellaisessa johtoroolissa kuin joskus aikaisemmin. Tietoyhteiskunnassa on tärkeää tuottaa tietoa. Se on tärkeää, kun ajatellaan tutkimusta. On myöskin tärkeää siirtää ja levittää tutkimustietoja Eli IT-teknologia on tärkeässä roolissa ja on tärkeää sitten myöskin pystyä hyödyntämään uutta tietoa innovaatioiden kautta. Eli innovaatio, koulutus ja tiede ovat tärkeitä ja yliopistoilla on tärkeä panoksensa, kun tietoon pohjautuvasta yhteiskunnasta puhutaan. Ja on tärkeää Tämä pitää mielessä myöskin, kun Lissabonin tavoitteeseen pyritään päästä. Sosiaalinen kohesio on tärkeä tekijä myöskin. Tieteellinen tutkimus ja tutkimustietojen hyödyntäminen yhteistyössä talouselämän tai liike-elämän kanssa. Nämä ovat tärkeitä e, toimikenttiä yliopistojen osalta, myös tutkijoiden lisäkoulutus ja sitten yliopistoopettajien vaikutus yliopistoopintoja edeltävässä vaiheessa. On muistettava se, että myöskin yritysmaailma ja eri järjestöt ovat varsin suurten haasteiden edessä sekä näiden kuin myöskin yliopistojen on kohdattava uudet haasteet ja pystyttävä mukautumaan niihin ja tehtävä parempaa yhteistyötä keskenään. Yliopisto, ilmapiiri, ilmasto on varsin heterogeeninen, kun tarkastellaan siten, miten toiminta ja yliopiston hallinto on järjestetty. Ja tämä hete- heterogeenisuus ilmenee eri maissa, mutta myöskin yhden maan sisällä eroja saattaa ilmetä. Kun ajatellaan esimerkiksi e, yliopistojen eri e, tyyppisiä toiminta-aloja ja toimintatapoja. Bologna-prosessista voisi sanoa sen verran, että se on asettanut uusia haasteita ja esittänyt, että olisi hyvä, että yliopistot olisivat paremmin vertailukelpoisia Euroopassa. On tullut tohtoriohjelmia ja ylemmän tutkinnon ohjelmia ja on mahdollistettu erityyppisten tutkintojen saavuttaminen uusilla tavoilla myöskin siten, että on ollut mahdollista olla mukana yritysmaailmassa, eli saadaan lisää käytännön puolta opintoihin. On esitetty myöskin uudenlaisia vaihtoehtoja ja on pyritty avaamaan yliopisto-opinto-ohjelmia jotta elinikäinen oppiminen mahdollistuu. Ihmiset voivat välillä tehdä töitä yliopiston ulkopuolella ja palata sitten opintojen pariin takaisin. Nyt on pyritty siihen, että yliopistossa tulisi paremmin erilaisiin tilanteisiin reagoivia Uudet tiedot ovat tuoneet mukanaan uudenlaisia opiskelijoita ja myöskin uudenlaisia opettajia ja kokonaan eh, työtavat ovat muuttuneet. Euroopassa ja muuallakin nyt yliopistot ovat uusien haasteiden edessä ja niiden on reagoitava eh, uusiin tilanteisiin. Yliopisto-opinnoilta vaaditaan erilaisia asioita kuin aikaisemmin. tarvitaan myöskin lähempää yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välillä. Myös yritykset ja järjestöt luovat tietoa ja tämä tuo mukanaan omat haasteensa, eli kuinka mahdollista elinikäinen oppiminen on yksi kysymys, jota on tarkasteltava yliopistoissa pitkällä tähtäimellä. Eli tuotekehitys ja innovaatiot ovat tärkeässä asemassa. Ja nämä kaikki johtavat uuteen kehitykseen, ja koska nyt näitä uusia haasteita on, niin näin akateeminen maailma ja yritysmaailma lähestyvät toisiaan. Ja muutokset tapahtuvat aina vain nopeammalla vauhdilla. täällä ja ensi vuosi, eh, viime nykyisellä vuosisadalla. Nyt tilanne on muuttunut. Uskonnolliset kysymykset eivät enää eh, ole tärkeässä asemassa nyt eh, yhteiskunta on hajaantunut, on tullut uudenlaisia työpaikkoja ja yliopistoissa on pystyttävä toimimaan rajat ylittävästi Teknologinen kehitys on aina vaikuttanut yliopistojen kehitykseen, mutta nykyään tilanne on sellainen, että tulevaisuutta on aina hankalampi arvioida etukäteen. tilanne on sellainen, että muutoksia tapahtuu kaikilla saroilla ja sektoreilla ja on erittäin tärkeää, että yliopistot pysyvät kehityksessä mukana. Ja tämä mahdollistuu elinikäisen oppimisen myötä. Eli myöskin demografinen kehitys on asia, joka tuo omat ongelmansa. Ja on myöskin kiinnitettävä huomiota opettajien ammattitaitoon, kuinka voidaan pitää Eh, huoli siitä, että se pysyy hyvänä ja kuinka voidaan eh, taata hyvä yliopistojen taloudellinen asema ja riittävä rahoitus ja kuinka sitten mahdollistaa eh, se, että kaikille taataan demokraattinen mahdollisuus päästä opiskelemaan yliopistoihin. Yliopistojen välillä on myöskin paljon kilpailua ja kilpailua esiintyy myöskin eri muiden tutkimusyksiköiden, esimerkiksi laboratorioiden välillä. Rahoituksessa kilpailuelementeillä on tärkeä eh, merkityksensä Esimerkiksi amerikkalaiset yliopistot houkuttelevat kovastikin eurooppalaisia opiskelijoita ja monesti he jäävät Yhdysvaltoihin opintojensa jälkeenkin. Olisi pyrittävä parantamaan omaa tutkimusta Euroopassa, vahvistamaan sen merkitystä. Perinteisesti tarkastellen yliopistot hajauttivat tutkimustoimintansa, mutta nykyään myös yrityksissä tehdään tutkimustyötä. Monet jatkavat tutkimustoimintaa eh, sitten yritysmaailmassa ja saavat tästä palkkaa eli erityisosaajat voivat eh, taitojaan hyödyntää ja niinpä kilpailu koko ajan mm, mm, kasvaa. Tutkimuksen tulisi eh, pohjautua eh, riittävän diversifikaatioon, mitä tulee koulutusohjelmiin ja olisi tärkeää, että yliopistot voisivat sopeutua eh, riittävän hyvin nykyyhteiskunnan uusiin haasteisiin. On ajateltu kehittää eurooppalaista yliopistoaluetta eh, ja sitten myöskin eurooppalaista tutkimusaluetta näillä ilman muuta on vaikutuksensa sille, miten eurooppalaiset yliopistot tulevina vuosikymmeninä kehittyvät. Ylemmän asteen opintojen merkityksestä kertoisin vielä hieman lähemmin. On pidettävä huoli siitä, että opetuksen taso pysyy riittävän korkeana myöskin yliopisto-opintoja edeltävässä vaiheessa ja kysymys kuuluu, kuka kouluttaa nuoria ihmisiä? Yleisesti ottaen voitaisiin ajatella, että Euroopan professorit olisivat varsin hyviä opettajia, mutta heidän tulee riittävän hyvin olla perillä kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät omaan alaan opetukseen ja heidän on ilman muuta myöskin seurattava opintojen etenemistä. Ja on tärkeää, että pystyvät lisäämään opiskelijoiden halua opiskella ja heidän tulee mahdollistaa myöskin tiimityön onnistuminen opinnoissa ja on pystyttävä ihan luokkaopetustilanteissa hyödyntämään tekniikka niin hyvin kuin mahdollista. Ja toisaalta opetuksessa ei saa unohtaa eettisiä arvoja eikä omaa henkilökohtaista jatko-opiskelua. Opettajien tulee olla kiinnostuneita opintojen etenemisestä. Meidän tulee mahdollistaa se, että opiskelijat voivat itsenäisesti opiskella ja että myöskin yrittäjyyteen liittyviä taitoja ei unohdeta. No niin, lopuksi, puheenvuoroni lopuksi käyttäisin tällaista kiinalaista sanontaa. Se on hyvä osoitus siitä, miten opetuksen tulisi tapahtua ja se löytyy tästä viimeiseltä sivulta. Eli lämpimät kiitokset teille kaikille. Paljon kiitoksia tohtori Doina Karp ja seuraavaksi professori Robert Gabriel, 10 minuuttia, olkaa hyvä. Professori Robert Gabriel, olkaa hyvä, voitte aloittaa. Okay. <coughs> Mr. Chair, ladies and uh, Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä otan hiukan erilaisen näkökulman kuin edellinen puhuja. Minä esittelen näkökulman ja esitän muutamia kysymyksiä, kuten meidän väkin esittelyssään tai huomioissaan sanoi. Meidän täytyy esittää kysymyksiä, että saisimme vastauksia. Ja minä pyrin esittämään muutamia kysymyksiä, joiden edessä yliopistojen johtajat tänään ovat. Ensin haluaisin esitellä oman näkökulmani. Minä olen Petrisin yliopiston johtava rehtori. Se on Unkaristen vanha yliopisto. Siinä on 20 000 opiskelijaa ja tämä on suurin opiskelijamäärä alueellamme. Eli minä pidän yliopistoni periaatteessa yrityksenä ja pyrin harjoittamaan johtajakykyjä vahvana johtajana, voisin sanoa. Ja tämä on minun näkökulmani opetukseen ja tutkimukseen. Haluaisin lyhyesti kehite- äh, käsitellä kahta asiaa, Ähm, yliopiston ja liike-elämän suhteista puheessani, äh, mitä tulee korkeakouluinstituutioihin ja opetukseen äh, ja niiden kykyyn tuottaa sopivaa työvoimaa työmarkkinoille. Tämä on hyvin tärkeä asia ja sitä yritykset myöskin käsittelevät. Ja toinen äh, kysymys liikkuu ähm, kapasiteetissa tuottaa tutkimusta. Minä valitsin nämä asiat. En voinut osoittaa näitä kohtia, mutta yliopistoille on todellinen haaste löytää se kirja, jolla voisimme opettaa opiskelijoita. Me emme tiedä, onko sellaista olemassa. Yhtä ei varmasti ole, se on monien, monien kirjojen summa. Eli jos aloittaisin korkeakoulujen vastuusta tässä suhteessa haluaisin kertoa teille, että olen sitä mieltä, että on kaksi pääosapuolta tässä osassa, eli johtavat akatemiat, jotka johtavat tutkimuskorkeakouluja ja sitten akatemioiden äm, toiminnalliset johtajat. Ja heillä on erilaiset roolit tässä prosessissa yliopistojen ja liike-elämän suhteessa. Eli Periaatteessa akatemian johtajan rooli on suunnitella modernia oppimissuunnitelmaa opiskelijoille ja pitää tieto nykyisen tiedon huipulla. Tämä on hyvin tärkeä asia. Itse opiskelu on jotenkin hyvin tärkeää. Opiskelu on hyvin tärkeää joka päivässä elämässä ja haluaisin korostaa tätä sarjalla kuvia, jossa näette kuvia ihmisaivoista. Tässä näette kolme asiaa. E- ensimmäinen on se, että ihminen tarvitsee teoreettista tietoa koskien niitä asioita, joita hän pyrkii tutkimaan. Toinen on se, että tarvitaan yhdistelmätaitoja, jotta pystyy tekemään nykyaikaista tutkimusta. Ja kolmas on se, että tarvitaan nykyaikaista korkeaa teknistä lähestymistä. Eli jos näitä ei ole, näitä kaikkia kolmea, tutkimus ei onnistu. Eli tässä näette, kuinka näitä prosesseja käytetään, kuinka ne liittyvät toinen toisiinsa. Ihminen tarvitsee tietoja, taitoja ja hyvin kehittynyttä IT-teknologiaa, jotta voisi tehdä tutkimusta. Ja periaatteessa, jos palaamme hiukan taaksepäin, toinen rooli, joka meillä on, on se, että tutkimusjohtajien yliopistoissa. Heillä on hyvin tärkeä rooli, koska mahdollisuudet ovat hyvin laajoja, mahdollisuudet tehdä tutkimukset ovat hyvin laajoja ja pitää valita oikeat mahdollisuudet, jotta pystyy tuottamaan innovaatioita, joten nämä kaksi erityyppistä ähm, johtaja, johtajaryhmää, joita yliopistoissa ja akatomissa on, ähm, käyttävät hiukan erilaisia rooleja ja tekevät hiukan erilaisia asioita ja heillä on toisiaan tukevat roolit. Periaatteessa molemmat ovat välttämättömiä tutkimuksen ja kehityksen etenemiselle yliopistoissa. Johtajien pitää houkutella rahoitusta, rahoitusta EUlta ja toisaalta, jos akateemikot eivät tuota tutkimusta, tee työtään, silloin he eivät tietenkään pysty hallitsemaan nykyisin kannattavaa yliopistoa. Toinen tärkeä asia on se, kuinka yliopistot liittyvät nykyaikaiseen yhteiskuntaan. Minun mielestäni pitäisi ajatella sitä, kuinka yliopisto voisi palvella yhteiskuntaa. Yliopistojen pitäisi olla paljon joustavempia kuin ne ovat ennen olleet, ja ne pitäisi, niiden pitäisi olla suuresti omavaraisia, mitä tulee opetukseen ja tutkimukseen, ja niiden pitäisi reagoida yhteiskunnan vaatimuksiin paljon nopeammin. Kuten kuulimme tässä kuulemisessa, on esitetty kritiikkiä, joka on hiukan äh, ristiriitainen koskien ähm, sitä, mitä yliopistot tuottavat ja mitä elinkeinoelämä toivoo tai odottaa. Jos ajatellaan niitä kykyjä, joita puuttuu, ne ovat teknisiä kykyjä, kun taas sitten toisaalta humanistisia asiantuntijoita koulutetaan paljon. Niin tämä on jotakin, mihin EU pitäisi kirjoittaa, kiinnittää paljon huomiota. Jos katsot tätä kuvaa, jonka näette, tämä asia tulee tästä esiin. On tietenkin monia asioita, menee syitä sille, miksi tällainen tilanne on syntynyt. Yksi syy on sille, että tiede ei ole kovinkaan suosittu ja tiede oli 40 tai 30 vuotta sitten suositumpaa kouluissa kuin nykyisin. Usein ajatellaan, että tieteen oppiminen on vaikeaa. Tätä saattaa kuulla jopa yliopistoissa. Meidän pitäisi lähestyä ja muuttaa tätä ongelmaa. Meidän pitäisi palata jokapäiväiseen tieteeseen, saada yhä suurempi määrä ihmisiä houkuteltua tieteen pariin. Ja toinen asia liittyy siihen, että verrattuna liike-elämään tieteen tekijöillä – on pienempi palkkataso. Tämä liittyy siihen, mitä käsittelin, sillä tämä ei ole niin yksinkertainen asia kuin pelkkä kysynnän ja tarjonnan laki. Kyseessä on jotakin, mitä pitäisi säädellä. Sitä ei voida EU-tasolla säädellä, mutta paikallisella tasolla sitä voitaisiin säädellä. Minusta tällaista säätelyä tarvitaan, jos halutaan ähm, tekniikkaan ja tieteeseen enempään ihmisiä. Kolmas asia, jonka haluaisin tässä yhteydessä mainita, on se, että palautetta työmarkkinoilta ei tule tarpeeksi koskien sitä, mitä äh, eri äh, aloilta valmistuneet äh, tekevät. Tämä on hyvin vaikea asia, sillä koska yliopistot tekevät päätöksiä oppilasmäärästä ilman tietoja siitä, mitä todellisessa maailmassa työelämässä tapahtuu. Ja minä uskon, että minulla on jotakin asioita sanottavana myöskin elinikäisestä oppimisesta, Tämä on hyvin tärkeä kysymys, jota käsittelemme jo täällä. Sen pitäisikö sen koskettaa vain nuoria sukupolvia, jotka aloittavat nyt, vai pitäisikö mennä ottaa mukaan myöskin jo nykyiset aikuiset? Tämä on hyvin tärkeä kysymys osittain siksi, että väestö ikääntyy Euroopassa, mutta myös siksi, että ongelmat, joita peruskoulutuksessa on, liittyvät tähän, on hyvin vaikea ottaa aikuisia mukaan toisen syklin opintoihin, niin jos he tuskin osaavat lukea ja kirjoittaa, joten perusopintoja täytyisi myöskin ajatella tässä yhteydessä. Ja tietenkin, jos ihmisellä on hyvät kieli- ja kommunikaatiotaidot ja sen lisäksi joitakin perustuntemuksia peruskoulutuksesta ja yliopistokoulutuksesta, tämä on hyvin suuri vahvuus ja hän voi tehdä uraa, mutta Euroopan yliopistossa on yksi suuri haaste tällä hetkellä. Se, että ETCS opintopisteiden tunnistamisjärjestelmä ei ole täysin toteutettu. Tämä on jotakin, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja minä neuvoisin, että yliopistossa opiskelijan pitäisi liikkua syklien välillä, ei syklien kesken. Syklit ovat liian lyhyitä siihen, että he voisivat siirtyä kahden opintovuoden välillä ennen master-tasoa. Minulla on vielä yksi dia koskien kehitys- ja tiedekapasiteetteja. Tämä koskettaa tieteentekijöiden dilemmaa, että pitäisikö julkaista vai tuhoutua. Eli jos ihminen tekee tutkimusta, hänen täytyy julkaista kansainvälisissä julkaisuissa muutamia artikkeleita vuosittain, mutta jos näin ei tee, ähm, ongelmia ilmenee. Äh, ongelmia on siinä, että ihmiset eivät ehdi äh, julkaista tai äh, heidän sopimuksensa estää heitä julkaisemasta, eli tämä on suuri ongelma ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Tämä voitaisiin ratkaista spin-off-yritysten avulla ja yhdessä yliopistoiden kanssa – meidän pitäisi tehdä yhteistyötä ja yritysten ja yliopistoiden pitäisi ratkaista asia yhdessä. Tällaisessa tapauksessa ei olisi sellaista luottamusongelmaa korkeakoulujen ja yritysten välillä, kun joskus ilmenee. Eli minun mielestäni nämä kolme asiaa, näiden kolmen osapuolen yhteinen työpanos antaisi parhaat tulokset. Ja minä näytän tässä kuvan meidän tiedonrakennuksestani, joka tulee olemaan vuonna 2011 äh, valmis ja me toivomme, että voimme aloittaa uuden akateemisen vuoden ja ehkä uuden tieteen ajan äh, tuolloin yliopistossamme. Kiitoksia. Paljon kiitoksia professori Gabriel ja sitten herra Florian Kaiser. Olkaa hyvä. Kymmenen minuuttia. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ensinnäkin kiitokset kutsusta ja kiitokset siitä, että me opiskelijatkin saamme mahdollisuuden ilmaista näkemyksemme, kun puhutaan yliopistojen tulevaisuudesta. Meitähän tämä asia varsin läheltä koskee. Lähden liikkeelle varsin konkreettisesta asiasta, Bologna-prosessista, koska ongelmia on sen suhteen jo ilmennyt ja ne ehkä jatkossakin meitä työllistävät. Toisin kuin aikaisemmat puhujat, lähden liikkeelle plastisesti varsin konkreettisesti ja otan esimerkkinä tässä Saksan tilanteen. Kun Bolonjan prosessista puhutaan, niin siihen liittyy mielestämme varsin hyviä tavoitteita, mutta silti eh, katsoisimme tärkeäksi kriittisesti tätä tarkastella. Ja miksi näin? Siksi, että nykyisellään eh, asetettujen tavoitteiden ja todellisten aikaansaannosten välillä on vielä suuri eh, ero. Ja olisi pidettävä huoli siitä, että asetettuihin tavoitteisiin myös päästäisiin katsoisimme, että kehitys ei välttämättä ole ollut hyvä, koska yliopistot ovat pitkälti nyt eh, elitisoituneet eh, Bolonian prosessin myötä ja tulleet myöskin eh, taloudellista hyötyä tavoittelevimmiksi. Ja Saksan osalta katsoisimme, tai usein sanotaan, että Bolonian prosessi on aina syypää kaikkeen, mutta on muistettava, että on ongelmia ennen sitä jo ollut olemassa. Ja jos nyt kertoisin siitä, mitkä rakenteet ovat vastuussa näistä uusista rakenteista yliopistomaailmassa, niin ensinnäkin maat, jotka Bolonian sopimuksen ovat allekirjoittaneet, EU ja Saksan liitotasavalta ja Saksan osavaltiot tässä yhteydessä ja sen yliopistot kokonaisuudessaan ja yksittäisten ohjelmiensa osalta ja e, tässä on vähän tällainen mustapekka-peli kyseessä, eli yksittäiset tahot aina siirtävät vastuun toisaalle, eli näin ongelmat kyllä havaitaan, mutta mitään varsinaisia muutoksia ei aikaan saada. Ja tästä sitten seuraa tyytymättömyyttä opiskelijoiden keskuudessa, ja viime kesänä ja syksyllä äh, Tästä osoituksena olivat eh, nuorten opiskelijoiden mielenosoitukset. Esimerkkinä voisi mainita liikkuvuuden. Tavoitehan olisi, että horisontaalinen ja vertikaalinen liikkuvuus paranisi, mutta tähän tavoitteeseen ei vieläkään ole päästy ja se on ongelmallista monesti on niinkin, että eh, joissain eh, yliopistoissa eh, liikkuvuuden vapaus on vain rajoittunut ja sikälikin, että yhdestä opinto-ohjelmasta siirtyminen toiseen ei välttämättä ole enää mahdollista tai tähän astisia opintoja ei ainakaan saa millään tavalla hyväksytyiksi. EU voisi paremmin tukiohjelmia laajentaa ja niiden myötä pyrkiä helpottamaan liikkuvuutta ja mahdollista todellista verkottumista. Saksa voisi ajatella valmistelevia ohjelmia. Ongelmana nimittäin on se, että ei välttämättä ole aikaa kielikursseille, mutta ei välttämättä ole edes olemassa riittävästi erilaisia kielikursseja. Eli tämä on ainakin asia, joka olisi varsin nopeasti korjattavissa. On muistettava, että Saksassa on sitten osavaltiotasolla 16 erilaista rakennelmaa Boloniaan liittyen, ja ne ovat joskus ristiriidassa keskenään, ja olisi hyvä, jos saataisiin maan sisälle yksi yhtenäinen järjestely. Tällöin tiedettäisiin, mihin pyritään ja olisi helpompi ainakin yhden maan osalta helpottaa liikkuvuutta. Ja sitten opintokokonaisuudet olisi tärkeää, että ne olisivat lyhyehköjä eivätkä kestäisi useampaa lukuvuotta. Jos tällainen kokonaisuus kestää vaikka kolme neljä lukukautta, niin se saattaa olla esteenä liikkuvuudelle eikä tulisi puhua vain opintokokonaisuuksista ja niiden nimistä, vaan olisi huomioitava myöskin niiden sisältö, kun arvioidaan sitä, voidaanko tuloksia hyödyntää toisen opintokokonaisuuden osalta. Ja sitten sosiaaliset aspektit, allekirjoittajat, valtiot ovat pyrkineet siihen tai pyrkivät siihen, että hallinnossa taakkaa purettaisiin, mutta monesti opiskelijan on vaikea lähteä ulkomaille siksi, että hallinnollinen taakka on liiallinen, on täytettävä valtava määrä papereita ja oltava yhteydessä eri instansseihin, tai välttämättä opiskelijat eivät edes tiedä, kuinka tulisi menetellä, jos ulkomaille haluaa lähteä. Saksassa voitaisiin ajatella yhtenäistä rahoitusohjelmaa ja korkeakoulujen tulisi esittää tukiohjelmia myöskin henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi vammaisille opiskelijoille. Ja sitten kolmas esimerkki, elinikäinen oppiminen, varsin kunnianhimoinen tavoite ja sinällään ihan hyvä asia. Valitettavasti kuitenkin e, tässäkin on vielä suuri määrä esteitä on mietittävä rahoituskehystä yksittäisten jäsenmaiden ja yhteisön tulee asiaa tarkastella ja myöskin yritysmaailmaan liittyvät esteet tulisi hoitaa alta pois ja sitten sairausvakuutuskysymykset tulisi hoitaa. jos esimerkiksi ajatellaan opiskelijaa, joka on alemman lopututkinnon suorittanut, menee sen jälkeen töihin ja sitten perustaa perheen ja haluaisi tällaisessa elämäntilanteessa sitten jatkaa opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon. Kuinka tämä hoidetaan, ei ole olemassa vielä käytännön ratkaisumalleja. No, niin miten sitten tässä voitaisiin edetä? Olisi lähdettävä liikkeelle siitä, että rakenteet ottavat tehtävänsä hoidettavaksi vakavasti, eivät ole vain tietoisia vastuusta, vaan todellakin toimivat vastuunsa vaatimalla tavalla. Volion prosessi ei ole mikään ideaali tilanne, parannettavaa vieläkin on paljon, mutta tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, ettei toimita lainkaan tai toimitaan ei-koordinoidulla tavalla. On tärkeää, että kaikki ponnistelevat riittävästi, jotta ongelmista päästään eroon ja saadaan aikaan nämä asetetut tavoitteet myös ihan käytännön tasolla. Kiitos. Kiitoksia herra Kaiser ja sitten professori Sir Howard Newby. Olkaa hyvä, kymmenen minuuttia ja tämän jälkeen sitten otamme keskustelut ja kysymykset. Professori, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä vaiheessa kuulemista paljonkin asioita, joista olisin voinut puhua. On jo sanottu, joten keskityn nyt vain aivan joihinkin avainkysymyksiin. Haluaisin aloittaa kestävän, kestävyyden periaatteesta korkeammassa koulutuksessa pitkällä aikavälillä Euroopassa, koska ongelmat ja haasteet, joita nyt Euroopassa on, eivät tietenkään ole vain eurooppalaisia kysymyksiä. Niitä löytyy kaikkialta maailmasta. Jos voisin tiivistää hiukan näitä asioita, niin ne todellakin johtuvat seuraavista tekijöistä. Uskon, että kaikki hallitukset EU-ssa e-, e tai jäsenvaltiossa tai muualla ovat hyväksyneet tietopohjaisen talouden periaatteen. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden kilpailukyky Euroopassa, siis meidän tapauksessa, pitkälti riippuu ihmisten voimavarojen laadusta, jota Euroopasta löytyy. Ja tässä mielessä yliopistot ovat kaksin verroin tärkeitä, koska kuten olemme jo kuulleet, yliopistomaailma on vastuussa siitä, että tuottaa huomattavan osuuden tiedon määrästä, jolle tämä tietopohjainen talous perustuu, ja me olemme myös vastuussa meidän täytyy pystyä välittämään taitoja, kykyjä opiskelijoillemme, jotta tätä tietoa voidaan käyttää tuottavalla tavalla. Meillä on siis kaksainen merkitys tietopohjaisessa taloudessa ja tästä syystä juuri jäsenvaltiot kaikkialla Euroopassa ja muualla maailmassa myös, kun ne hyväksyvät tämän väitteen, ovat pyrkineet laajentamaan korkeakoulutusjärjestelmänsä. Tätä kutsumme nyt mm, mm tavallaan massifikaatioksi. Mutta kun luodaan tällaista massaa korkeakoulujärjestelmässä, hallitukset ovat pyrkineet tähän, mutta samanaikaisesti pyrkivät parantamaan laatua korkeammassa koulutuksessa yliopistoissa ja korkeakoulussa ja tämä kaikkialla Euroopassa jälleen kerran. Ja hallitukset ja jäsenvaltiot ovat halunneet pystyä näihin kahteen asiaan ja samanaikaisesti vähentävät kustannuksia joita tässä syntyy veronmaksajille, koska kuten kuulimme, on muitakin prioriteetteja julkiselle rahoitukselle. Tämä on aivan erityisen ilmeistä tässä taloudellisessa tilanteessa, joten tämä on luonut tavallaan eh, uuden tilanteen korkeammassa koulutusjärjestelmässä. On erilaisia korkeamman koulutuksen järjestelmiä ja tässä nyt järjestelmät ovat pyrkineet ratkaisemaan vaikeuksia. Ja joissakin maissa laatu on kärsinyt, joissakin maissa opiskelijoiden osallistuminen ei ollut niin suurta kuin ehkä muutoin olisi ollut. Ja joissakin maissa, tämäkin pitäisi muistaa, dilemma on ratkaistu niin, että etsitään yksityistä pääomaa korkeampaan koulutukseen, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa, jossa sosiaaliset ja taloudelliset vaateet korkeammassa koulutuksessa ovat olleet valtavia. Kukaan, mikään hallitus ei pysty rahoittamaan täysiä kustannuksia tästä syntyy. Ja mielestäni tämän tyyppiset dilemmat ja ongelmat ovat nyt myös seuraavan kymmenen vuoden ajan läsnä tässä taloudellisessa tilanteessa. todennäköisesti tilanne jatkuu vielä lähitulevaisuuteen ainakin. Toinen kommenttini, osittain tästä on nyt puhuttu, mutta mielestäni Euroopassa me ymmärrämme varsin kipeästikin, miten yliopistot siirtyvät 1800-luvun mallista Humboldtin mallista siihen, missä nyt ollaan tällä, tällä hetkellä. Humboldt-käsite yliopistoista eh, otti tutkimuksen yliopistoiden koulutusohjelmaan ja tiedonluonnin ja koulutuksen tiedon levittämisen ja opettamisen, mutta haluttiin erottaa yliopistot yhteiskunnasta. Haluttiin eh, ehdottaa todellisesta maailmasta, joka nähtiin jotenkin vähän vulgaarinen ja populaarinen 1900-luvulla tietenkin nähtiin, että tämä ajatus yliopistoista oli vanhentunut. Ja tällä vuosella johtuen että olemme niin lähellä talo, tietopohjaista taloutta, yliopistot joutuvat olemaan yhteydessä laajemman yhteiskunnan ja talousmaailman kanssa, niin kuin me teemmekin. Ja tämä siirtymä on ollut välillä tuskainen, tuskainen mutta varsin välttämätön, niin kuin aikaisemmin olemme kuulleet. Se jatkuu vielä tänä päivänä. Kolmanneksi, tässä yhteydessä meidän pitää muistuttaa itseämme siitä, kuinka paljon yliopistot ovatkaan muuttuneet. Vasta sukupolvi sitten yliopistojen päätehtävä oli opetustyö. Ja tutkimusta hoidettiin sitten omana aikana, jota opetukselta jäi yli. Tällä hetkellä, tällä vuosisadalla me tunnustamme, että modernin korkeakoulun tehtävä on paljon kompleksisempi kuin tämä. Koulutusta kyllä ja opetusta, mutta niin kuin olemme kuulleet, oikeastaan pitäisi puhua elinikäisestä oppimisesta. Me ymmärrämme, että talouden ja yhteiskunnan muutos on niin nopeaa, että opiskelijat haluaisivat palata koulun penkillä aina silloin tällöin koko uransa ajan, joskus osa-aikaiseksi, joskus täysaikaisesti opiskelemaan, joskus annetaan etäopetuksen kautta tai sähköisen opetuksen kautta ja niin edelleen. Joten monimuotoisuus ja kompleksisuus, miten koulutusta myönnetään, on lisääntynyt ja jatkossakin vain tulee lisääntymään ja politiikassa tämä pitää ottaa huomioon ja toimintatavoissa. Toiseksi olemme kuulleet, että tutkimus on erittäin tärkeää luonnollisesti Euroopassa ja yliopistomaailmassa. Ja tämän valossa tähän liittyy tiedon siirron käsite. Siis kaikki ne, jotka voivat käyttää tätä tietoa, jota me luomme yliopistoissa, heidän pitää saada tätä tietoa käsinsä niin tehokkaasti kuin mahdollista. Ja edelleen meidän pitää muistaa sosiaalinen inkluusio. Yliopistot ovat tässä myös mukana ja varmistavat, että kaikki ne, jotka voivat hyötyä korkeammasta koulutuksesta, mikä tahansa heidän sosiaalinen tai taloudellinen taustansa onkaan, niin heidän pitää voida saada korkeampaa koulutusta omaksi ja yhteiskuntansa hyväksi laajemmin. Ja sitten tähän liittyy myös yliopistojen panos paikalliseen alueelliseen kehitykseen. Ja lopuksi miten vaikutamme kansalaisyhteiskuntaan. Yliopistot yhä enemmän määrin ovat tärkeitä instituutioita Euroopassa. Ne ovat tavallaan valtion ja yksilön välillä. Ja todellakin haluaisimme ajatella niin, että se mikä tekee korkeammasta koulutuksesta korkeampaa on meidän kykymme edistää sivilisaation arvoja, demokratiaa, järkevää toimintaa, uteliaisuutta ja niin edelleen. Tämä pitkä lista, tämän päivän yliopiston tehtävälista, ei varmaankaan ole kysymys. Mutta ongelma ja dilemma, joka Euroopassa nyt on, että mikään yliopisto, ei siis mikään yliopisto ole tarpeeksi, ei ole tarpeeksi resursseja, että pystyisi kaikkeen tähän samanaikaisesti. Kun tässä maailmassa pitää toimia globaalisti eikä vain lokaalisti, kun ajatellaan huippuosaamiskeskuksia. Tämä on tämä päädilemmamme. Ja siksi kaikki yliopistot jossakin määrin joutuvat valitsemaan, mihin keskittyvät, joutuvat identifioimaan oman par, paremmuutensa, keskittymään juuri tähän paremmuuteensa, jotta voivat olema, olema, olla kilpailukykyisiä yhä globaalimmassa maailmassa, jotta muut osat yliopistojärjestelmää voivat keskittyä sitten muihin tehtäviin, niihin, joissa ne ovat vuorostaan parhaita. Ja tämä saa minut neljänteen kohtaan. Niin Jotta yliopistot voivat identifioida vastuu, vahvuutensa ja keskittymään niihin ja investoimaan vahvuusalueisiinsa ja olemaan kestäviä, niin silloin ne, niiden täytyy voida olla autonomisia, niiden pitää voida tehdä valintoja, niitä valintoja tarvitaan. Tietenkin autonomiaa täytyy liittää tilivelvollisuus ja yliopistot kyllä tämän myöntävät ja tunnustavat, mutta kautta Euroopan, jos tarkastellaan tilannetta, edelleenkin on niin tällä hetkellä, että yliopistot eivät riittävässä määrin ole riippumattomia autonomisia, että ne voivat tehdä näitä ratkaisevia valintoja ja päätöksiä. Ja Euroopan korkeampi koulutus on vaarassa kärsiä tämän tuloksena. Todisteita on siitä, tämä löytyy kaikkialta maailmasta, että mitä autonomisempi yliopisto on, sen laadukkaampaa koulutus on korkeammalla tasolla. Ensinnä täällä ei ole vielä paljonkaan käyty tätä sanaa, nimittäin globalisaatiota. Meidän pitää vain muistuttaa itsemme täällä Euroopassa siitä, että tietenkin globalisaation voimat vaikuttavat yliopistoihin aika samoin kuin ne vaikuttavat yrityksiin ja järjestöihin yksityisellä sektorilla. Me taist- kilpailemme globaalisti omasta osuudestamme lahjakkuutta, kaikkein lahjakkaimmista opiskelijoista, professoreista, tutkijoista, aivan erityisesti kaikkein lahjakkaimmista opiskelijoista. Ja todisteet ovat sellaisia, että kaikkein lahjakkaimmat professorit ja opettajat ja opiskelijat myöskin ovat kaikkein liikkuvaisempia. Tämä näkyy aivan erityisesti valmistautumisen, valmistumisen jälkeen ja yhdennemmässä määrin tämä näkyy myös siinä vaiheessa, kun ei olla vielä valmiita yliopistosta. Ja siksi on ratkaisevan tärkeää, että Euroopan yliopistot saavat oman reilun osansa, jopa enemmänkin kuin reilun osansa tästä globaalista lahjakkuuspohjasta. Tämä tietenkin myös on totta, että meidän pitää asettaa tavallaan globaalin kansallisuuden arvot opiskelijoihin. Heidän ei pidä nähdä itseään vain Euroopan kansalaisena, jos he, niin kuin mekin, pystyvät jatkossa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, globaaleihin kansanterveyshaasteisiin, ilmastonmuutoshaasteisiin, ympäristön kestävyyskysymyksiin ja niin edelleen. Sitten vielä tämä johtaakin viimeiseen kohtaan, niin aikaisempi puhuja puhui paljonkin Bolonian prosessista ja haasteista, joita se edustaa, niin kuin se tekeekin. Mielestäni meidän täytyy lisätä Bolonian agendaan joitakin kysymyksiä, joita minä tässä kuvasin aivan erityisesti. Kuten aikaisemmin puhuja pani merkille, meidän pitää varmistaa silloin, se on mahdollista, että ne kaikki, kaikki ne, jotka Euroopassa nuoret ja vähemmän nuoret, jotka voivat hyötyä korkeammasta koulutuksesta, heillä on mahdollisuus saada korkeampaa koulutusta. Meidän täytyy varmistaa se, että osallistuminen korkeampaan koulutukseen ei rajoitu tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa ja ilmastossa, vaan pikemminkin, että olisimme niin luottavaisia, että pystymme investoimaan tulevaisuuteen ja eurooppalaisiin kansalaisiimme. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia professori Newbille ja kiitokset kaikille asiantuntijoille alustuksista ja ajatuksista. Paljon oli samaa kuin muistan kuulleeni periaatekeskustelua 1980-luvulla Helsingin yliopistossa, jossa itse opiskelin ja paljon on uuttakin ja paljon uusia haasteita. Tämän jälkeen pyydän lyhyitä ja selkeitä kysymyksiä, joihin sitten asiantuntijat saavat vastata paikaltaan. Ja aloitetaan siten, että herra Ben Butters aloittaa ja sitten Berlinguer ja otetaan muutamia, muutamia muita ja herra Sveer ja sitten otetaan aina muutama kysymys ja sitten vastataan, vastataan tällä blokeissa ja sitten herra Avelaa myös. Kiitos. Haluaisin onnitella eh, puhujia, varsinkin opiskelijoiden edustajia, mutta muitakin. Tässä tuotin esiin mielenkiintoisia asioita ja on se, että tärkeää, että kun puhutaan yliopistosta, puhutaan monesta uudesta asiasta. Ja ensinnäkin kysyisin, ei ehkä tarvitse investoida valtavia määriä, jos halutaan mahdollistaa laajempi pääsy yliopistoihin myös silloin, kun opiskelijalla ei ole itsellään suuria varoja nykyisellään hän tietoyhteiskunnassa vain tasa-arvo ei ole ongelmallinen asia, vaan tässä myöskin yhteiskunnan toimivuus kokonaisuudessaan on jo ongelma, ei pelkästään yksilötasolla, eli tarvittaisiin mielestäni vahvempia toimenpiteitä. Oletteko samaa mieltä? Ja sitten toinen kysymys Bolonian prosessista. Bolonian prosessi on prosessi, koska kyseessä ei ole mikään ylhäältä säädetty laki, vaan bottom-up lähestymistavasta tulisi olla kyse. Kuitenkin tällainen eh, top-down tyyppisesti tässä on toimittu ja näin on käännetty päälaelleen tämä lähestymistapa, kun ajateltiin eurooppalaista yliopistoa. Sillä nythän ei pyritä tässä nyt toimimaan siten, että saataisiin ratkaistua ongelmat, jotka opiskelija esiin nosti. Ei tässä taaksepäin voi mennä nykyään. Ilmapiiri on sellainen, että valitellaan paljon siksi, että ongelmia on olemassa, mutta ei Bolonian prosessi niitä ole aikaan saanut, vaan yliopisto nyt on muuttunut ja Osa opettajista ei kuitenkaan ole valmis muuttamaan omia opetuskäytäntöjään, jotta saataisiin eh, aikaan sellainen yliopistomaailma, jossa miljoonat voisivat opiskella, eivät pelkästään tuhannet opiskelijat. Kiitos. Sitten herra Ben Butters ja hänen jälkeensä herra Sver. Thank you for the opportunity to, to take the floor. Um, I'm from Eurochambers, the European Association of Chambers of Commerce, and we've been very... kauppakamariyhdistyksestä ja on ollut mielenkiintoista eh, kuulla tätä ja myöskin Schmidtin eh, lausuntoluonnos mielenkiintoinen. Paljon mitä tässä esitettiin oli ihan musiikkia korville, niin tässä monet tärkeät kysymykset esiin nostettiin, autonomisuus, joustavuus, luotettavuus, kaikki tärkeitä kysymyksiä ja voimme olla niistä samaa mieltä. Ja tärkeää on myöskin työllistettävyys. Tässä Liverpoolin professori totesi, että yliopiston rooli on luoda tietoa ja ihmisiä, jotka voivat hyödyntää tietoja, hyödyntää eh, niitä myöhemmin ja sitten on miettivä, kuinka käyttää näitä ihmisiä. Ja työllistyvyyden tulisi olla tässä yksi avainsanoista. No, varsinaisia ratkaisuja ei ole tässä vielä käsitelty. Tässä on nyt määritelty ongelmia ja mitä tarvitsisi tehdä, jos tilannetta halutaan parantaa, mutta tässä on kaksi suurta estettä, joihin on puututtava jos halutaan edistyä. Näistä ensimmäinen liittyy joidenkin maiden oikeudelliseen järjestelmään se joskus estää yliopistojen ja liike-elämän yhteiselon. Joissain maissa liikemaailman on varsin vaikea toimia yliopiston alaisessa, alaisesti ja joskus on varsin vaikeaa pystyä toimimaan yliopistossa millään tavalla ennen kuin tohtorin tutkinto on taskussa. Ja tämä on ongelma, joka myöskin tulisi huomioida. Ja kysyisinkin, mitä on ajateltu Euroopan tasolla tehdä tämän asian ratkaisemiseksi. Jotainhan ehkä tulisi tehdä. Ja sitten toinen este mielestämme liittyy siihen, että yliopistot ja akateeminen maailma arvioidaan väärin kriteerein. Julkaisut ja tutkimus olisivat tässä tärkeimpänä useimmissa yliopistoissa. No, niiden tärkeys tulee säilymään, mutta työllistyvyyden tulisi olla yksi pääkriteeri, kun arvioidaan yliopistojenkin menestystä. Ja voin yhtyä siihen, mitä herra Schmidt tässä jo totesi, eli tulisi katsoa ja seurata, mitkä ovat opiskelijoiden urat, eh, ovatko he saaneet eh, hyviä työpaikkoja tai työpaikkoja ollenkaan, tältä pohjalta tulisi arvioida yliopistojen laatua myöskin. Ja tästä seuraakin toinen kysymykseni. Eli mitä Euroopan tasolla voitaisiin tehdä, jos halutaan pitää huoli siitä, että työllistyvyyden kriteeri huomioidaan, kun yliopistoja arvioidaan? Esimerkiksi tällainen rankausjärjestelmä voisi olla hyvä, joka ei pohjautuisi pelkästään tutkimuksen julkaisuihin, vaan myöskin siihen, kuinka hyvin eh, valmistuneet ovat työllistyneet. Ja tässä parlamentin rooli voisi olla merkittävä. Tässä kaikki tältä erää, mutta kiitos mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Kiitoksia sitten kollegat Sver, olkaa hyvä. Hvala za besedo, gospod Spoštovane kolegice in kolegi, äh, dragi gostje. Najprej bi rad eh, čestito gospodu Schmidtu za odlično poročilo, ki ga je predal. Eh, Ensinnäkin haluaisin onnitella herra Smithia erinomaisesta mm, lausunnosta. Kysymykseni on seuraava, ja se liittyy herra Howardin puheenvuoroon hänen puheenvuoronsa todellakin minua innosti. Siis herra Newbin puheenvuoro. Tässä hienosti kuvattiin tilannetta, joka Euroopan yliopistossa nyt vallitsee. Minua kiinnostaa myös yliopistoiden autonomia-kysymys. Kun me puhumme autonomiasta, se on sama kuin puhuttaisiin kaljuista. Voitaisiin sanoa, että kaljut ovat niitä, joilta jotakin puuttuu drugi strani vprašati, koliko je univerza tudi... Niin, yliopisto myös on vastu taloudesta ja yhteiskunnasta, sitä ei pidä unohtaa. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu. Mitä enemmän autonomiaa niillä on, sen tehokkaampaa on myös niiden työ. Professori Newby tulee yhdistyneestä kuningaskunnasta. Se on maa, jossa tilanne on hiukan erilainen yliopisto maailmassa. Bolonian prosessia on sovellettu paljon enemmän Isossa Britanniassa kuin Manner-Euroopassa. Minun mielestäni yliopistot Euroopassa vieläkin seuraavat Humboldtin jäljillä ja uskovat, että ne ovat toimi instituutioiden pitää antaa esimerkkiä, eivätkä keskity niinkään tähän Bolonian prosessiin. Ne ovat sitä mieltä, että Bolonian strategia on tarpeeksi kehitetty yliopistossa juuri sen takia, että niitä puuttuu autonomisuutta. On totta, että on eri, yliopistolla on erittäin vaikea tällä hetkellä vastata markkinoiden ja yhteiskunnan haasteisiin, koska tavallaan nekin ovat muuttuneet jotenkin markkinoiksi ja siksi tämä vaatii niiltä paljon ponnistelua ja paljonkin uhrauksia. Minä haluaisin, että yliopistot olisivat mahdollisimman autonomiset ja olisivat tehokkaita työssään, niin kuin jo sanoin. Mutta meidän pitää luoda sellainen ilmapiiri, jossa tällainen on mahdollista. Ja kysyisinkin professorilta, onko hallituksella jonkinlaisia mekanismeja käytössään, jotta ne voisivat vaikuttaa tähän asiaan, jotta voisivat nopeuttaa uuden aikaistamista yliopistoista tässä Euroopan kolkassa, josta puhuin. Kiitoksia. Nyt on päästy jämäkästi alkuun ja sitten asiantuntijoille puheenvuoro, että kuka aloittaa vastauksista, että ymmärtääkseni tuli aika monelle teidän alustajista. No jos opiskelijat saavat ensimmäisen äänen, niin se on varmasti oikein. Olkaa hyvä. Herra Kaiser aloittaa ja sitten professorit säästää. Ja sitten... Ja, also die erste Frage, die aufkam, war Geld für in Anführung. Niin, äh, äh, Raha ja niin sanotut köyhät opiskelijat oli ensimmäinen kysymys. No, Tämä olisi hyödyllinen toimi, jos se mahdollistaisi e, opiskelun e, myös sellaisille, jotka tulevat hieman toisenlaista puitteista. No raha on aina hankala aihealue, mutta poliittisesta tahdosta on paljon kiinni. Jos esimerkiksi EUn jäsenmaat ovat valmiit e, investoimaan – ja mahdollistamaan näin opiskelun mahdollisimman monelle ja toisaalta sitten myöskin tutkimustyön, mutta paljon on kyse siitä, mihin halutaan poliittiset painopisteet asettaa. Onko koulutus tässä riittävän tärkeä. Ja Saksassa ongelma on se, että sille, sitä ei katsota riittävän tärkeäksi, jotta se saisi enemmän varoja käyttöönsä. Ja sitten työllistyvyys Eh, se olisi hieman jäänyt tässä varjoon. Ja että tulisi paremmin huomioida, mutta korkeakoulut voivat myös luoda uusia työpaikkoja. Eilen olin yhteydessä professorin, joka totesi, että sosiologia, joka 60-luvulla vasta eteni kovasti, on myös luonut uusia työpaikkoja. Eli että talouselämä määrittelisi sen, mitä korkeakoulussa tapahtuu. Tällöin lähestymistapa ei ole oikea korkeakoulut, niiden tulee toimia riittävän itsenäisesti. Autonomia on hieman kaksimerkityksinen sana, koska autonomia saattaa johtaa myös siihen, että maassa on kolme korkeakoulua, jotka ovat täysin riippumattomia toisistaan niinkin, etteivät ole minkäänlaisessa yhteydessä keskenään. Eli tämä on hieman hankalaa. Eli läheisyys ja toisaalta sitten etäisyysautonomiaa tarvitaan, mutta toisaalta myöskin tasavertaiset mahdollisuudet niiden tulisi säilyä. Humboldt-yliopisto, eli tällainen eliittiyliopisto, no tällainen trendi näyttää olevan olemassa ja siihen kannattanee suhtautua kriittisesti. Thank you. Um, the first question on the... Minä täytyy ei voisi olla enempää samaa mieltä, että meidän täytyy kiinnittää huomiota liikkuvuuteen, meidän täytyy ajatella rahoitusta ja täytyy ajatella niitä opiskelijoita, jotka ovat lahjakkaita, mutta jotka eivät pysty maksamaan opintoja itse, on yhteys niiden välillä, joilla on varakkaampi tausta. He joutuvat maksamaan enemmän ähm, opetuksesta, mutta tämä on hyvin ristiriitainen aihe, tiedän sen. Mitä tulee kauppakamarin edustajan kysymykseen äh, työllistettävyydestä? Aluksi haluaisin sanoa, että komissio on tehnyt pilottihankkeen koskien äh, Euroopan yliopistojen rankingjärjestelmää ja olen ollut siinä äh, neuvontavassa ryhmässä. Ja tämä tulee olemaan yksi avainasia, jota tullaan käyttämään, mutta kysymyksessä on hyvin tekninen ja monimutkainen asia. Todennäköisesti tulee menemään kauan aikaa ennen kuin rankingiin päästään ja tuskin tulemme eh, pääsemään yhteen ranking-järjestelmään, mutta eh, työllistettävyyteen eh, suhtaudutaan hyvin vakavasti ja mitä tulee taas yliopistojen autonomiaan, niidenkin suhteen tehdään rankingjärjestelmää maiden tasolla, joten tulemme pääsemään tähän. Minusta Ähm, autonomia on tärkeää, ei vain itsensä vuoksi. Me emme voi olla erossa yhteiskunnassa, me olemme vastuussa yhteiskunnalle ja taloudelle, mutta autonomia tekee mahdolliseksi sen, mitä äsken sanoin. Yliopistot voivat tehdä päätöksiä, löytää oman roolinsa Euroopan korkeakoulutusalueella ja siinä voivat käyttää omia vahvuuksiaan. Yliopistot eivät voi tehdä kaikkea yhtä vahvasti, kuten sanoin aikaisemmin, jotta he pystyisivät käyttämään vahvuuksiaan, niiden täytyy monissa jäsenmaissa mielestäni olla enemmän tai vähemmän autonomisia. Haluaako vielä asiantuntija Gabriel? Olkaa hyvä. Yeah, just, uh, one of the questions. Vain yksi kommentti vielä näihin kysymyksiin. Tämä on vanha ongelma yliopistoissa. Yritykset aina tekevät ehdotuksia, pitäisi innovoida sitä tai tätä koulutusohjelmassa. Tämä on siis vanha ongelma. Mitä pitäisi siellä opettaa? Siirtää tie- ajatuksia, taitoja, kielitaitoa, viestintäkykyjä vai faktoja, ammattitietoutta, mitä pitäisi välittää. Tämä dilemma mielestäni ei ole vieläkään löytänyt ratkaisua, niin hiukan pitää työstää vielä tätä asiaa, että ratkaisu löytyisi, koska osa yliopistosta suosii ää, tiedon siirtoa, kun taas haluat ammattitietoa välittää. Tämä luo tietynlaista jännitettä korkeamman koulutusjärjestelmän järjestelmien välillä eri maissa. Ja tämä vaikuttaa myös tutkintojen tunnustamiseen. Se on, niiden keskeinen tunnustaminen on tullut yhä vaikeammaksi. Paljon kiitoksia annan seuraavasti kolmen jaksoissa puheenvuorot. Ja nyt ensiksi kollega Manesku, sitten Kammerevelt, Ann Fiisas, äh, Aksela. Äh, mistä Sver, te ette ollut tyytyväistä vastauksia? Haluatte tarkentaa kysymystä? Haluatteko tarkentaa kysymystä? Ette ollut tyytyväinen vastaukseen vai kuinka oli? Eli lahko čisto na kratko komentiram odgovor? Niin, kommentoisin hieman äskeistä vastausta, jos sallitte. Kiitos. Yliopistoille kuuluu autonomia, niin kuin totesitte. Itse olen vakuuttunut siitä, että jos uuden vuosituhannen yliopistot eivät kanna vastuutaan paremmin, ne menettävät nykyisen roolinsa ja merkityksensä. Ne menettävät asemansa tiedon yhteiskunnassa. On olemassa epävirallisia tiedonhankintakeinoja ja liike-elämä hankkii sitten johtotehtäviin ihmiset muualta, ei välttämättä yliopistoista. Kiitoksia kollega Manescu, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să le mulțumesc și să-i felicit pe toți. Halusin aivan aluksi kiittää kaikkia puhujia ja onnitella heitä. Uh, kyseessä ovat olleet hyvin mielenkiintoiset esitykset. Olemme voineet nähdä erilaisia näkökulmia, mitä tulee tämän Bolognan prosessin uh, puoliin ja myöskin Lissabonin strategian tärkeyteen. Olemme puhuneet yliopistojen roolista siinä, että pystymme saavuttamaan Lissabonin strategian päämäärät. Ja minusta tässä asiassa vain sosiaalinen kohesio oli tärkeää, mutta myöskin parempi opetuksen ja tutkimuksen laatu Euroopassa, sillä Lissabonin strategiassa meillä on tämä tavoite yliopistot ovat vastuussa siitä. Heidän täytyy täyttää tämä tavoite. Madame Kerpin esityksessä huomasin hyvin oikean analyysin koskien yliopistoiden suhdetta ja sitä suhdetta, joka niillä täytyy olla yritysten kanssa. Ajatus harmonisoida kysyntä ja tarjonta – työmarkkinoilla. Ja tässä kontekstissa minä haluaisin kysyä Rauha Karpilta, sillä hän on, hänellä on paljon kokemusta tutkijana ja yliopiston professorina ja opettajana. Haluaisin kysyä, mikä teidän mielestänne on se tekijä, joka määrittelee hyvin erilaisen tuloksen siitä, kuinka yliopistosta valmistuneet pääsevät työmarkkinoille. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten äh, kollega Kammervert, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Kiitos herra Kaiserille siitä, että nyt painopisteet keskustelussa äh, asetettiin Bolonian prosessille, koska kun tarkastelemme korkeakoulujen tulevia haasteita, ja mietimme niiden tulevaa tilannetta, niin on mietittävä sitäkin, eh, miten Bolinan prosessissa on onnistuttu. Asetetut tavoitteet, joihin kaikki sitouduimme, joita hyvinä pidimme, onko niihin päästy. Ja se, mitä herra Kaiser tässä pyrki esiin tuomaan, eli että tässä asiassa, eli tavoitteiden toteuttamisessa ei ollakaan päästy niin pitkälle kuin toivottavaa olisi tai ehkä tässä juna on jo lähtenyt menemään väärään suuntaan. Ja Euroopan parlamentin edustajina niin ne valtuuksien kuin mitä meillä rajoitetussa määrin on, tulisi miettiä, onnistutaanko Bolonian prosessin tavoitteiden saavuttamisessa toisaalta, mutta toisaalta opiskelun tulisi opiskelijoiden kannalta katsottuna olla sellaista jatkossakin, että eh, sekä opiskelijat itse kuin myöskin koko yhteiskunta siitä hyötyy. Tässä varsin hyvin puhuttiin myöskin korkeakoulujen yhteiskunnallisesta vastuusta ja todettiin, että näillä on myöskin merkitystä kansalaisyhteiskunnan toteutumisessa. Eli itse olen vakuuttunut siitä, että yliopistot eivät ole olemassa pelkästään välittämässä eh, varsinaista tietoa, vaan niiden olisi kannettava myöskin yhteiskunnallinen vastuunsa. Ja omalta osaltaan opettajien tulisi myöskin tämä vastuu kantaa eettisten ja moraalisten kysymysten edessä ja antaa sitten tätä tietoa ja evästystä opiskelijoille mukaan myöhempää varten myöskin. Mutta jos niin koulumaisesti edetään e, yliopisto-opinnoissa, e, mihin nyt törmättiin Bolenian prosessin myötä, eli ollaan kuin korsetissa, tällöin opiskelijoilla ei ole minkäänlaista liikkumavaraa, e, on mentävä vain putkessa opiskeltava oman alan asioita eikä mitään muuta, niin tämä on asia, jossa kyllä jonkinlaista yhteiskunnallista vastuuta tarvittaisiin yliopistoilta, koska muulloin kyllä menetetään melko paljon. Ja niinpä kysyisinkin kaikilta, millaisiksi näkisitte mahdollisuudet nyt hieman muuttaa kurssia tässä asiassa Eli kuinka voitaisiin ajatella, että yhteiskunnallinen vastuu ja sen kanto olisi suurempi tulevaisuudessa yliopistojen osalta. Kiitos. Samalla kun toivotan puheenjohtaja Pakin tervetulleeksi takaisin, niin totean, että meillä on vielä kolme puheenvuoroa. Myönnän ne kaikki tässä nyt. Fisas Avtsela aloittaa, sitten herra Repo ja sitten herra Vattimo. Olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, eh, presidente. También mi enhorabuena. Kiittäisin myös kaikkia e, puhujia. Olen varsin paljon samaa mieltä siitä, mitä kauppa Kamarin kollegamme sanoi. Muun muassa minusta tuntuu siltä, että näinä aikoina yliopistot ovat eivät ole täysin sopeutuneita tämän tilanteeseen. On yksi ongelma, ja puhun aivan erityisesti espanjalaisista yliopistoista, ehkä muista Etelä-Euroopan yliopistoista myös, jotka tunnen parhaiten. Siellä on todellisia ongelmia, jotta saa, voidaan varmistaa toden liikkuvuus akateemisen ja yritysmaailman välillä on juridisia ongelmia, niin kuin täällä on tullut esille, mutta myös on vaikea palkata professoreita. Meillä on tällainen kilpailutyöhönottojärjestelmä, ja se todellakin on valtavan hankala järjestelmä. Varsin usein ei palkata parhaimpia, vaan vaan ehkä parhaimpia kavereita, läheisempiä yhteistyökumppaneita omista opettajakollegoista ja professorikollegoista. Minun mielestäni, kun ajattelen myös työkokemustani ja myös poliittista kokemustani ja yritysjohtajana on toiminut samoin juristina minun on vaikea nähdä, että opiskelija, joka on valmistunut yliopistosta, on todellakin valmis tarttumaan tehtäviinsä, johon hänen pitäisi pystyä kuitenkin. Erinomainen yliopisto ei ole se, jolla kaikkein korkein teoreettinen tietotaso, vaan myös sellaisia tietoja, että se hän pystyy palvelemaan hyödyllisesti yhteiskuntaa ja ansaitsemaan mahdollisimman hyvin elantonsa. Yliopiston pitäisi sopeutua yhä enemmän tällaisen valmistautumiseen myös, valmistamiseen myös, ja mielestäni on erittäin hyvä, että ne ovat riippumattomia, mutta tarvitaan kyllä valvontaa yhteiskunnan taholta. Puhumme julkisista elimistä, kun maksavat valtavasti rahaa veronmaksajille, ja uskon, että yhteiskunnan pitää voida sanoa jotakin siihen, siitä, mitä siellä opetetaan ja missä määrin minkälainen on professorin ja opettajien liikkuvuus, koulutus, pätevyys ja missä määrin opiskelijat ovat kunnolla valmistautuneita. Yksi esimerkki. Eräs hyvä ystäväni, joka on Barcelonan yliopistossa professorina, hän sanoi, että me silloin kun aikaisemmin opiskelimme mm, osasimme enemmän kuin enemmän latinaa kouluaikoina, jo nykyään ihmiset oppivat yliopistossa. Joten yliopistollinen koulutuksen taso ei todellakaan ole erinomainen ja, ja ei kyllä vastaa sosiaalisia realiteetteja. Ja haluaisin, jos täällä voitaisiin tehdä konkreettisia ehdotuksia. Teorian hieno asia on hyvä selittää, miten pitäisi toimia, mutta mitä pitäisi voida tehdä yliopistossa, jotta todellakin ne sopeutuvat yhä enemmässä määrin realiteetteihin tämän päivän maailmassa. Äh, Kiitoksia. Herra Repo, olkaa hyvä. Todella mielenkiintoinen iltapäivä. Haluan kiittää myös äh, herra Smithia ja, ja äh, rova Manurellia heidän esityksestään tänään. Tässäkin parlamentissa on monessa eri valiokunnassa keskusteltu aivan samasta asiasta. Itse laadin lausuntoa IMKO valiokunnassa ITRE-valiokuntaa varten. Ja tämäkin osoittaa juuri siitä, että, että oikeastaan Euroopalla ei, var, ei, ole todellakaan tulevaisuutta ilman tutkimusta ja koulutusta ja, ja, ja tällaista kokonaisnäkemystä. Ja sen takia kysynkin teiltä, onko meillä eurooppalaisilla todella nyt ainakin jälkikäteen jotain opittavaa amerikkalaisesta yliopistotraditiosta, jota me aikaisemmin olemme täällä

kritisoineet, että se on liian löysää, se on liian eh, eh, heterogeenistä, mutta nyt me puhumme kaikki resiprookkisuuden puolesta, yliopiston dynaamisuuden ja fleksibiliteetin puolesta eh, ja poikkitieteellisyyden ja monitieteellisyyden puolesta. Oli mielenkiintoista kuunnella herra Gabrielin esitystä Peksistä, Unkarista. Itä-Euroopassa on jo tuhat vuotta sitten ollut yhteys, yhteyttä niin Istanbulin, Konstantinopolin kuin Peksin välillä ja vaikutteita annettiin. Minkä takia me tässä nykypäivänä Euroopassa emme pysty tekemään enemmän yhteistyötä myös yliopistojen tasolla? Miksi amerikkalaiset saavat teorian helpommin käytäntöön? Miten he onnistuvat tekemään ideasta tuotteen? suhteen. Minkä takia me olemme jälkijunassa? Me Suomessa olemme ehkä hieman edelläkävijöitä juuri tässä diskurssissa yliopistojen ja yritysmaailman kanssa. Ja kun meillä nyt on yliopistohallintoa uudistettu, me olimme ottaneet yliopiston hallituksiin suurten yritysten edustajia. on mielenkiintoista että tätä kritisoivat entiset kommunistit ja radikaalit jotka aikaisemmin, kritisoivat akateemikkoja että he hallitsevat liikaa. mutta sitten taas samaan aikaan on mielenkiintoista nähdä että maailmalla suurissa yrityksissä kansainvälisissä yrityksissä pyritään saamaan yritysten hallituksiin myös humanististen tieteiden taitajia taiteilijoita tietäjiä filosofeja jopa teologejakin ja tämä on tärkeää muistaa tämä kokonaisuus siis onko meillä jotain opittavaa kiitos Signor Vattimo. Grazie. Grazie. Grazie. Kiitokset. Olen yliopisto professori, joka en hankalina aikoina puutunut asioihin. Monet ny- aikaisemmat professorit, jotka toimivat nykyisellään Italian parlamentissa, tarkastelevat eh, tätä yliopistokysymystä, eivätkä tiedä kuinka ongelma tulisi ratkaista. Eli kansallisia kokemuksia meillä on erilaisia eh, riippuen siitä, eh, mikä taustamme on. Ja tästä seuraa myöskin näkemyseroja. Kun esimerkiksi yliopistojen ja yritysmaailman suhteet tarkastelen, niin itse suhtaudun kyllä kriittisestikin Yhdysvaltojen yliopistojärjestelmään, mutta en nyt siitä sen enempää. Kysyisin tässä yhteydessä, Olisiko mahdollista, kun tarkastellaan tätä mietintöä, e, joka on valmisteilla, olisiko mahdollista nostaa esiin siinä joitain kysymyksiä, jotka eivät ole pelkästään Italian ongelmia, vaan e, koskevat myös muita. Eli hallitusten suuntaus nykytilanteessa vain leikata budjettia koulutuksen ja tutkimuksen osalta. Kysyisinkin, Olisiko mahdollista ajatella, että Eurooppa eh, hallituksiaan vaatisi noudattamaan tiettyä prosenttiosuutta budjeteissaan, eli tietty osuus varattaisiin koulutukseen ja tutkimukseen. Italian nykykäytäntö ei todellakaan ole sellainen, ja uskoisin, että muissakin jäsenmaissa tilanne saattaa olla tämän suuntainen. Eli tietyt hallitukset pyrkivät aina vain leikkaamaan sieltä, missä ei missään tapauksessa saisi mennä leikkaamaan. Ja voisi olla hyvä, jos parlamentin mietintö tämän seikan huomioisi. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy äskeiseen Nykyisellään Euroopassa näyttää olevan vallalla sellainen suuntaus, että yksityisiä yliopistoja suositaan julkisten yliopistojen sijaan. No ehkä niiden on helpompi luoda yhteyksiä yritysmaailmaan, siksi, että eh, niiden toimintatavat paremmin voivat hyödyntää esimerkiksi uusinta teknologiaa, mutta emme saa unohtaa sitä, että perustutkimus pitkälti hoituu kuitenkin valtion yliopistoissa ja sitäkin tarvitaan. Mm, esimerkiksi kun puhutaan kemiasta ja fysiikasta, niin tällöin perustutkimus ei johda suoriin tuloksiin taloudellisesti tarkastelina, siksi se ehkä jää liian vähälle huomiolle mutta olisi kuitenkin tärkeää, että yksittäiset hallitukset tietyistä kriteereistä pitäisivät kiinni, kun varoja jaetaan yliopistoille ja kouluille ja tutkimuksille. Eh, tässä todellakin ainakin oman maan osalta eh, tilanne näyttää varsin uhkaavalta, mutta uskon, että näin saattaa olla monen muunkin jäsenvaltion osalta. Kiitos. Oh. Kiitokset. Lissabonin strategia hän on laadittu sellaiseksi, että koulutukseen ja tutkimukseen saataisiin lisää varoja. Näin, ja, ja, No ettei nyt ainakaan enää leikattaisi. Frau Badia Niin, Badia Kutschet eilen Eh, esitteli mietintöön, käsiteltiin eh, Lissabonin ja koulutuksen ja tutkimuksen välistä suhdetta, mitä on tapahtunut, ja totesimme, että joissain maissa on menty jopa taaksepäin, ja eh, äskeinen puheenvuoro tästä myöskin oli osoituksena. Ja sitten seuraava puhuja, Rohani Palo, olkaa hyvä. Yeah, thank you, Sharon. My thanks to... Kiitoksia puheenjohtajia ja kiitoksia kaikille puhujille. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen iltapäivä. Minusta vaikuttaa, että lopputulos on se, että ei ole varsinaisesti olemassa konfliktia, mutta jännite kahden ajatuksen välillä siitä, mikä yliopistoiden pitäisi olla. Eli sen välillä, että opiskelijoiden pitäisi saada työllistettävyystaitoja ja toisaalta sitten perusopetuksen välillä. Nämä ovat kaksi asiaa, joihin olemme päätyneet. Ja näiden välillä todennäköisesti tulee aina olemaan jännitystä ja yliopistoiden täytyy tehdä päätös ja päättää, mihin suuntaan he lähtevät. Tästä professori Newby puhui. Jokaisen instituution täytyy keskittyä siihen, mitä se tekee parhaiten. Tämä on todennäköisesti paras tapa edetä. Näitä asioita ei voida täysin yhdistää niin kuin halutaan. Ja avain tähän on se, äh, kuten mainittiin, että yliopistot ovat autonomisia. Näin täytyy olla. Se täytyy olla koko debatin avain. On äh, instituutioita, jotka sopivat näihin puitteisiin. Ja minun mielestäni Bolonian prosessi on puite, jossa tätä äh, tehdään, joka toimii melko hyvin. Se perustuu olemassa olevaan järjestelmään, mutta minä sanoisin, että tämä toimii, me saamme tutkintoja kolmessa vuodessa aikaan ja se toimii erittäin hyvin. Mutta mitä tulee autonomisuuteen, olen sitä mieltä, että se on erittäin tärkeää ja yliopistoiden täytyy itsensä ajatella paljon enemmän sitä, mitä ne voivat tarjota itsenäisinä instituutioina ja tulee olemaan kysymyksiä työllistettävyydestä ja tieteestä ja paljon enemmän siitä, kuinka keskitytään tieteeseen, mutta tämä on jotakin, mihin yliopistot eivät vielä ole keskittyneet. Ne eivät ole täysin pystyneet siihen vielä. Ja tämä on melko uutta ajattelua. Äh, yliopistot ovat olleet äh, olemassa äh, monia satoja vuosia. Mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoinen, hyödyllinen asia. Olemme nähneet, kuinka pääsisimme eteenpäin tässä asiassa. Minä haluaisin huomauttaa jotakin, mikä on hyvin pitkästyttävää ja käytännöllistä. Miten tuoda esiin kielet. On erittäin hyvä, että meillä on eurooppalainen järjestelmä ja kaikki on harmonisoitu ja me puhumme liikkuvuudesta, opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuudesta, mutta tämä ei toimi, jos ihmiset eivät pysty kommunikoimaan keskenään. Eli mielestäni samaan aikaan, kun teemme näitä tietyllä tavalla korkean tason toimia, meidän pitäisi keskittyä siihen, mitä voitaisiin tehdä jotta ihmiset, jotka haluavat opiskella yliopistossa, saavuttaisivat ne kielitaidot, joita he tarvitsevat, jotta pystyisivät opiskelemaan jossain muussa osassa Eurooppaa. <laughs> Kiitokset, Rova Hannibal. Niin, tehän olette britti. No, kieliähän meidän kaikkien on opeteltava ja parhaamme teemme varmasti Jokainen meistä eli kruununalaisia kansalaisia. No niin, nyt sitten antaisin puhujille ja vieraillemme mahdollisuuden vastata. Bolonian eh, prosessiahan tässä kommentoitiin. Itse olen laatinut aiheeseen liittyvän mietinnön, koska mehän nyt emme ole varsinaisia syyllisiä tässä asiassa, mutta Saksalla nyt on todellinen ja omalaatuinen ongelma siksi, että sen omat perinteet ovat hieman toisenlaiset. Itse kävin valtuuskunnan kanssa Tukholmassa ja yliopistoprofessori sanoi, että ei meillä mitään ongelmia ole, me toimimme eh, hyvin ja tässä Bolognan prosessin myötä kaikki hoituu pragmaattisesti. Minä sanoin, että jaa, no kyllähän mekin pragmaattisia Saksassa olemme ja mekin voisimme löytää pragmaattiset ratkaisut, mutta sitten huomasin, että pragma skeptismi perusteltiin varsin hyvin. Eli yksi professori sanoi, että näin tilanne oli ennen bolognan prosessia ja tältä se näyttää nykyisellään. Eli tilanne oli melkein identiteettinen. Eli Bachelor on ollut kandidaatti ja aina, nyt vain nimeä on muutettu. Eli Bachelor ja kandidaatti eh, Eh, liikemaailma, yritysmaailma pystyy varsin hyvin toimimaan eh, alemman tason opiskelijoiden kanssa, mutta valitettavasti Saksassa näin ei ole ja tämä on Saksan ongelma. Eli Saksalla on ihan oma laatuinen ongelmansa tässä eh, ihan eri lailla kuin esimerkiksi Ranskalla ja vaikkapa Englannilla. No niin, mehän kopioimme toisten järjestelmiä, mutta ei olekaan hyvä aina mennä kopioimaan muilta. No niin, annetaanpas nyt sitten puheenvuoro maanmiehelle. Herra Newpin, professori, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon tässä on jo asioita käyty läpi. Onko tämä nyt viimeinen tilaisuuteni puhua? Ensin haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä heidän ystävästä kommenteistaan. Ja varmasti kaikki kollegat ovat samaa mieltä. Ja kiittäisin myös tästä vakavasta hengestä, jossa vakavasti, jos olet meitä kuunnellut. Nämä ovat vakavia kysymyksiä, helppoja vastauksia ei ole, kaikki tämän tiedämme, mutta jos tämän tyyppistä keskustelua voidaan jatkossakin käydä, niin ei me nyt ihan pieleen varmasti voida asiaa viedä. Ihan nopeasti. Ehkä tämä on tämmöinen omituinen brittiperspektiivi, mutta minäkään en näe, etteikö olisi edistytty Bolonian prosessissa. Mielestäni se toimii aika hyvinkin. Usein siihen on tarttu jäsenvaltiossa tekosyynä muuttaa yliopistojärjestelmiä, niin meidän pitäisi muistaa, että se on tällainen alhaalta ylösprosessi. Ja koska kaikki instituutiot Euroopassa eivät juurikaan voi, tai yliopistot, siis oikeastaan yliopistosta vastuussa eivät suinkaan ole Euroopan toiminnot, vaan kansallinen taso. Ja Bolognan prosessi on mielestäni hyvä esimerkki tällaista yhteistyöstä. Mutta kun on nyt opettu, opittu tästä prosessista, on muitakin korkeamman koulutuksen tason toimia, johon Bolonian profes, pro, prosessia voitaisiin suunnata. Ajatellaan erittäin, erityisesti tätä fair access-periaatetta, josta herra Dellinger puhui. Lyhyesti vielä. Espanjan kollega puhui siitä, miten teoria muuttuu yhteiskunnan tarpeiksi Sanoisin että yhteiskunnan tarpeet, tarpeet ovat myös varsin moninaisia ja siksi tarvitsemme varsin monimuotoista yliopistojärjestelmää Eurooppaan myös. Palaan aina tähän asiaan. Ei jokainen yliopisto pysty kaikkeen, eikä niiden pitäisikään. Tarvitaan myös sellaisia yliopistoja, jotka pystyvät keskittymään siihen, missä ovat parhaita. Ja tässä Euroopan toimielijät voivat mielestäni auttaa, jos voisimme saada tällainen kaleidoskooppisemman, monimuotoisemman korkeamman koulutuksen järjestelmän Eurooppaan niin, että opiskelijat voivat itse valita, koska hehän loppujen lopuksi tässä ovat tärkeitä, meidän opiskelijamme, niin silloin varmasti palvelisimme tulevia sukupolvia hyvin. Ja lopuksi on tätä jännitettä, niin kuin kollega isosta Britanniasta mainitsi, eri tavoitteiden välillä korkeammassa koulutuksessa. Tietenkin yliopistot haluavat työllistettäviä opiskelijoita. Kuka haluaisi johtaa yliopistoja, joiden opiskelijat ovat loppujen lopuksi kaikki työttömiä, mutta ehkä aika masentava piirre tässä keskustelussa on ollut, että, että yliopistossa on tullut aika utilitäärisiä. Ne ovat tavallaan tällainen keino päästä johonkin. Joskus olisi hiukan hyvä muistuttaa itseään siitäkin, että yliopistot todellakin ovat olemassa tukemassa sivistynyttä yhteiskuntaa ja on sellaisia eurooppalaisia arvoja, esimerkiksi valistuksen arvot. En häpeä ollenkaan sanoa, että minä uskon siihen, että tieto lisää sosiaalista edistystä Euroopassa ja meidän pitäisi olla tyytyväisiä, että yliopistotkin täältä Euroopasta löytyvät. Ja, also da kam ja gerade so ein bisschen die Kontroverse. Niin, eli opinnot vastaan tutkimus. En tiedä, onko jännitekenttä tällainen ja elääkö yliopisto siitä, että tällaisia jännitteitä on olemassa ja että tällaisia eri intressejä on. Ehkäpä nämä voisivat myös rikastuttaa toisiaan. Eli eh, opettaja mielellään tekee tutkimustyötä, mutta hänen vaikuttavat myöskin opiskelijoiden näkemykset ja mielipiteet niin no, yhteiskunnan tulisi mahdollistaa yliopiston toimivuus. Työtaakka on tässä ongelmana monesti. Esimerkiksi taloustieteilijän Saksan yliopistossa tekee keskimäärin 49,5 tuntissa työviikkoa, sen on ok, 36, siis äh, opintoja ja sitten noin 14 tuntia töitä viikossa. No tässä ei sitten paljon enää aikaa jäljelle jää eikä motivaatiotakaan yhteiskunnallisesti vielä aktiivisesti toimia. Ja tämän lisäksi sitten on muistettava, että puitteet ovat melko tiukat, eh, siis puitteet, missä aikataulussa opinnot on toteutettava, varsinkin kun rahoitusmahdollisuuksia ja opintotukea ajatellaan. Tässä esitettiin hyvä esimerkki siitä, että äh, maat ovat erilaisia sen suhteen, miten Bologna on huomioitu. No, joissain maissa tilanne oli helppo siksi, että tilanne oli pitkälti Bolognan kaltainen aikaisemmin, mutta ei tässä kuitenkaan mahdottomasta kyse ole jos halutaan auttaa toinen toisiamme, katsoa mitä naapurimaassa on tehty, miten me voisimme itse asiat toteuttaa. Eli on hyvä myös tunnustaa omat tehdyt virheet ja sitten pyrkiä korjaamaan tilannetta. Herr Kaiser. Kiitokset herra Kaiser ja sitten Becin yliopiston professori. Olkaa hyvä, herra Gabriel. Uh, I would briefly touch two or three haluaisin lyhyesti käsitellä muutamaa asiaa. Tässä oli liian monta kysymystä, että voisin käsitellä niitä kaikkia. Yksi kysymys koski sitä, uh, onko korkeakoulutukseen ja tutkimukseen ähm, enemmän äh, äh, rahoitusta kuin ennen. Voin kertoa äh, Unkarin luvuista. Unkarin luvut ovat nousseet keskimäärin 4 prosenttia. Mielestäni se on hyvin vähän. En tiedä kuinka paljon tämä on Italiassa tai muissa maissa, mutta tämä ei varmasti ole tarpeeksi. Ja tämä itse asiassa liittyy toiseen kysymykseen. Mitä me voisimme oppia amerikkalaisilta? Yksi tärkeä mielestäni tärkeä asia, jonka voimme oppia amerikkalaisilta, on se, että heillä on tarpeeksi rahoitusta niin, että yksi ihminen voi tehdä vain yhtä asiaa, tutkija tekee vain tutkimusta ja opettaja vaikka tietenkin osallistuu tähän halusin siis sanoa, että ei hyvä opetusta voi olla olemassa ilman tutkimusta, mutta on siis ihmisiä, jotka opettavat enemmän ja ihmisiä, jotka tekevät pääasiassa tutkimusta. Ja tämän vuoksi äh, amerikkalainen kapasiteetti on niin paljon parempi kuin eurooppalainen. Ja lopulta, mitä tulee äh, yksityisiin instituutioihin, kysymykseen yksityistä instituutioista, minä uskon, että tämä riippuu itse asiassa aihealasta, ähm, siitä ähm, onko siis kyseessä valtion rahoittama yliopisto vai ei. Mielestäni sellaiset, jotka ovat lähellä liike-elämän aloja, tämä yksityinen rahoitus olisi suotavaa, mutta on esimerkiksi sellaisia aloja kuin kemia, fysiikka tai lääketiede, jotka periaatteessa ovat sellaisia, joissa tarvitaan hyvin suurta rahoitusta, hyvää välinekantaa, jotta pystyttäisiin tekemään hyvää tutkimusta. Ja en usko, että mikään ähm, yksityinen taho rahoittaa näitä. Kiitoksia. Please. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin esittää mielipiteitä niin joistakin kysymyksistä, jotka ovat tulleet esille. Esimerkiksi kriteerit opettajien koulutuksesta. Tässä puhuttiin erityisesti tutkimuksesta, mutta olen samaa mieltä, että näiden kriteerien pitäisi olla laajempia. Pitäisi ottaa mukaan myös hakijan persoonallisuus professorin tehtävään. Tällä hetkellä Romaniassa hienosäädämme perinteisiä kriteerejä, ehkä tulee uusiakin kriteerejä joukkoon, yliopiston autonomisuus on otettu mukaan neljälläkin eri alueella. Tällä hetkellä yliopistot saavat julkista rahoitusta ja se on asetettu samoille laeille kuin muukin julkinen rahan käyttö, kun sitä veronmaksajalta saa minulta kysyttiin, miten voin selittää eri tavat, joilla opiskelijat sopeutuvat työmarkkinoihin ja sinne integroituvat. Vastaus, jonka minä voisin antaa, on, että integraation taso riippuu yleensäkin kyseisen alueen houkuttelevuudesta ja maasta, josta he ovat peräisin. Sitten esimerkki eri toiminnoista – joilla on hyvä maine itä Euroopassa. Ehkä niihin ei sotata samalla tavalla muualla Euroopassa. Sitten haluaisin myös sanoa, että on sellaisia alueita, jotka houkuttelevat opiskelijoita muiltakin alueilta, kuten tietoteknologian alalta. Tässä tavallaan toimii niin kuin sieni, joka imee itsensä. Öö, työtä oikeastaan löytyy IT-alueelta aina. Mitä tulee sitten yliopistojen vastuuseen suhteessa yl, yl, yhteiskuntaan, niin yliopistolla on tietysti tiettyjä vastuualueita. Puhuin niistä omassa johdannossani. Yliopistojen täytyy kouluttaa opettajia tavallisia opettajia alemman tason kouluihin, joten yliopistot voivat olla mukana yhteisön elämässä. Ne voivat kouluttaa peruskoulun opettajia ja muita. Ja myös on tullut esille se, että olisi erittäin hyvä asia, jos jos yrityssektori voisi olla mukana yliopistojen opinto-ohjelmia laadittaessa. Tässä tuli esille Suomi aikaisemmin ja Suomessa yrityksillä on erittäin paljonkin sanottavaa, kun yliopistot laativat opintosuunnitelmiaan ja koulutusohjelmiaan ja käyttävät eri kriteerejä. Haluan sanoa, että IMO on pitkälti vastuussa siitä, minkälaisia koulutussuunnitelmia merenkulun korkeakoulussa laaditaan siellä todellakin noudatetaan ja kunnioitetaan IMON asettamia standardeja. On erittäin vaikea olla erinomainen sekä koulutuksessa että tutkimuksessa. Olisi hienoa, jos voisi molemmissa onnistua saman, samantasoisesti. Romaniassa tällä hetkellä on päätetty, että olisi todellakin hyödyllistä, jos jokainen yliopisto voisi määritellä tavallaan oman tehtävänsä ja toimia sen mukaisesti. Kiitoksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Niin, eh, brittiprofessorin puheenvuoro hieman kommentoisin. Hän totesi, että hieman utilitaristinen on tämä lähestymistapa. Niin, tasapainoonhan on pyrittävä. Tarvitaan tietysti myös humanisten aineiden opiskelijoita. Ja aihe Eh, jota herra Schmidt käsittelee, eli yritys ja liikemaailma muodostaa vain yhden aspektin, mutta ei saada unohtaa sitä, että eh, myöskin eh, humanitaaristen aineiden tilannetta on tarkasteltava, sitäkään ei saa unohtaa. En tiedä, onko hyvä aina vertaamme itseämme amerikkalaisiin. Heidän järjestelmänsä on varsin erilainen. Maassa on hienoja yliopistoja, mutta yksityisiltä tahoilta ne saavat myös hienon rahoituksensa. Euroopassa ei tällaista menettelyä ole. Meillä on paljon enemmän hyviä yliopistoja, mutta meillä ei ole näitä yhtä kahta erinomaista yliopistoa ja tämä juuri siksi, että yksityisistä rahoituslähteistä ei saada näin suurta määrää rahoitusta yliopistot Euroopassa saavat rahoituksen omilta hallituksiltaan, niin kuin Matimo totesi, siksi monesti punakydällä leikataan. Ja siksi meidän on oltava varovaisia, ettei tässä edetä liian pitkälle tulevaisuudessa. Itse tulen pienestä Saalandin osavaltiosta. Eli osavaltiossa yhdistetään yliopistoja ja eri yliopistojen opin, opiskelijat saavat tutkinnon toteuttaa ja näin on mahdollista saada aikaan kaksi tutkintoa. Yksi esimerkiksi saksalaisesta yliopistosta, yksi ranskalaista, yksi vaikkapa Puolasta ja nämä tutkinnot tunnistetaan. Tietysti kielitaidon tulee olla ok jos englantilaiset haluaisivat tulla opiskelemaan Saksaan, niin silloin sitä oppisi Saksaa ja sitten kun siirtyy Ranskan puolen oppii ranskaa. hän tarjoaa aivan erinomaisia mahdollisuuksia myös myöhemmin siirtyä sitten liikemaailmaan töihin. No tämä nyt tällaisena anekdoottina. No niin, haluaisin omalta osaltani lämpimästi kiittää vieraitamme. Sain vaikutelman, että, että täällä teidät otettiin hyvin vastaan ja katsottiin myöskin hyödylliseksi kuulla näkemyksiänne nyt sitten kääntyisin komission edustajan puoleen. Antaisin mielelläni teille puheenvuoron ja sitten teidän jälkeenne neuvosto saa puheenvuoron. Rova Clark, olkaa hyvä. Elinikäisen oppimisen ohjelman osaston johtaja. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia hyvin paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin aluksi äh, kiittää tätä Kuulemma tämä on hyvin tärkeää komissionille ja hyvin yleisellä tasolla yliopistojen modernisaatiosuunnitelmaa. Olemme kaikki tietoisia siitä, että nykyisen kriisin aikana koulutus on tullut etualalle eri lailla kuin koskaan ennen, ja tämä on tuonut esiin myös sen tarpeen suhteessa teknologiseen kehitykseen, nykyyhteiskunnan monimutkaisuuteen – kaikki nämä faktorit eh, vaativat sitä, että me kehitämme uusia työkykyjä koko elämän ajan. Ja tämän vuoksi EU keskittyy koulutukseen eh, tapana eh, voittaa kriisi ja päästä elpymään. Ja kuten tiedätte, korkeakoulutus tulee olemaan meidän koulutus 2020 äm, suunnitelmamme keskuksessa. Se tulee määrittelemään koulutuspolitiikkaa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Ihmiset tarvitsevat suurempia taitoja. Äh, globalisaation aiheuttavat vaatimukset äm, ovat vaikuttaneet yhteiskunnan rakenteeseen. Tämän vuoksi me tarvitsemme meidän täytyy vakuuttaa oppilaat, tutkijat ja opettajat siitä, että me tarvitsemme huippukykyjä kaikilla tasoilla, ei vain huippuyliopistossa, vaan kaikissa instituutioissa, niissä, jotka keskittyvät opettamiseen, käytännön ohjelmiin ja kouluissa ja instituuteissa. Ja uskon, että kuulimme hyvin tärkeän huomion siitä, että me tarvitsemme myös tärkeää peruskoulutusta, jos tarvitsemme, jos haluamme hyvin korkealaatuisia yliopistoja. Eli me olemme yliopistojen monimuotoisuuden kannalla, niiden vahvuuksien perusteella. Meidän mielestämme niiden monimuotoisuus ei ole heikkous, vaan vahvuus Euroopassa. Se on mahdollisuus. Ja kaikki instituutiot jakavat samoja arvoja ja tehtäviä, mutta niillä ei kaikilla ole samanlaista suhdetta tai samaa sekoitussuhteessa tutkijoihin ja opettajien tutkimukseen ja opetukseen yliopistoiden rakenteen pitäisi olla kaikille osapuolille läpinäkyvää, erityisesti opiskelijoille. Suurempi läpinäkyvyys antaisi heille mahdollisuuden paremmin päättää, mitä heidän kannattaisi opiskella. On puhuttu paljon Bolonian prosessista tässä kuulemisessa, ja tämä on yksi tärkeitä osia, joilla me pyrimme kehittämään tiedon Eurooppaa. Me uskomme, että eurooppalainen korkeakoulutus on muuttunut paljon kymmenen vuoden Euroopan korkeakoulutusalueen aikana. Ja me uskomme, että Bolognan prosessi osoittaa yleisesti ottaen, että tut- kehitystä on tapahtunut, vaikkakin eri maissa kehitys vaihtelee hyvin paljon, erityisesti kuten herra Kaisa ja muut puhujat mainitsivat, meidän mielestämme meidän pitäisi keskittyä nyt konkreettisiin reformeihin korkeakouluissa ja myöskin kansallisen politiikan tekemisen reformiin. Ja jos mainitsisin muutamia päähaasteita, yksi on sitä, että meillä ei ole tarpeeksi Euroopassa keskimäärin ihmisiä, jotka opiskelevat korkeakouluissa ja valmistuvat niistä. Kuten tiedätte, meidän koulutusstrategiassamme on 40 prosentin tavoitetaso sille, kuinka moni aikuinen on valmistunut korkeakouluista ja monissa eurooppalaisissa järjestelmissä on vielä niin liian paljon hajautusta, liikaa säätelyä ja niiden opetussuunnitelmat eivät vastaa työelämän vaatimuksia. Toinen haaste, josta on paljon puhuttu, on pääsy. Korkeakoulutukseen pääsyn pitäisi olla helpompaa erityisesti ottaen huomioon väestön vanheneminen. Me tarvitsemme enemmän aikuisia, jotka palaavat yliopistoihin päivittämään taitojaan. Tietenkin haluaisin mainita tarpeen nostaa hyvin paljon korkeakouluopiskelijoiden liikkuvuutta. On myös keskusteltu siitä, että vieläkin on olemassa esteitä. Komissio on antanut vihreän kirjan koskien liikkuvuusesteitä – ja president, äh, komission puheenjohtaja on äh, tehnyt aloitteen koskien ähm, liikkuvuuden lisäämistä ei vain korkeakouluopiskelijoiden kohdalla, vaan kaikkien nuorten eurooppalaisten kohdalla. Mitä me olemme äh, liittyen Boloniaan ja Euroopan yliopistoiden modernisointisuunnitelmaan liittyen ähm, Aten kolme reformia. Ensimmäinen on ä, opetussuunnitelmareformi. Tämä, tähän liittyy myöskin toinen alue, joka on hallinto. Siihen liittyy yliopistojen autonomisuus ja se liittyy yliopistojen ä, modernisaatiosuunnitelmaan. Kolmas osa liittyy rahoitukseen. Ä, sen nimenä on Euroopan yliopistoille suurempaa ja autonomisempaa rahoitusta. Tätä modernisaatiosuunnitelmaa on pyritty tukemaan hyvien käytänteiden vaihtamisella ja tarjoamalla hyvin paljon tukea Bolonian prosessille, vaikka se ei varsinaisesti liittynytkään tähän. Ja Erasmus ja muiden ohjelmien avulla Erasmus Mundus, Tempus, tutkimusohjelmat ja tietenkin rakennerahastot. Me pyrimme jatkamaan tätä korkeakoulutuksen modernisaatiota ja meidän on tarkoituksen tehdä uusi suunnitelma vuodeksi 2011 koskien korkeakoulutusta ja antaa siitä mietintö. Ja haluaisin sanoa, että me odotamme hyvin paljon yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, mitä tulee näiden politiikkojen muotoilemiseen. Ja tämä kuuleminen tänään on antanut meille hyvin paljon mielenkiintoisia elementtejä. Kiitoksia paljon. Kiitos. On hämmästyttävää, mitä EU-ssa komissiossa ja parlamentissa esiin nostetaan tähän liittyen, vaikka emme oikeastaan saisikaan näin tehdä, eli rohkeita ollaan. Ja sitten neuvostolle puheenvuoro. Te ette ainakaan näin toimi varmaankaan, ne voisitte meiltäkin tämän kieltää. No niin, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, professori vieraamme puheenjohtajavaltion edustajana, Espanjan puheen edustajana en peittele myös professorin roolissa, jossa toimin omassa maassani, että olen tyytyväinen, että on saanut osallistua tähän kuulemiseen, jonka sisältö ja puheenvuorot vain osoittavat, kuinka hyvän valinnan olemme tehneet koulutusasioissa puheenjohtajan valtion prioriteettilistalla. Puhun nyt varsin lyhyesti yliopistojen rooli on tullut ratkaiseva, mikä on tullut tässä esille. Haluaisin muistuttaa, että 25. tammikuuta Espanjan koulutusministeri, opetusministeri korosti sitä, että koulutus on peruspilari koko yhteiskunnan elämässä ja se on selkärankana sosiaalisessa kehityksessä ja edistyksessä. Ja koulutus, ammattikoulutus ovat myös vapauden ja tasa-arvon symboleja. kohesi on tärkeitä tekijöitä ja se on tärkeä arvo tämän vuosi tuhannen Euroopassa. Tarvitaan enemmän laadukasta koulutusta ja kaikille. Se olisi hyvä ja siihen tulemme keskittymään Eurooppa-neuvoston työssä. Espanjalaiset on seuraavia tavoitteita kaudelleen ensin halutaan koulutuksesta ja ammattikoulutuksesta. Ydinkysymys sosiaalisessa mallissa pitää vahvistaa sitä ja sen uutta strategiaa. Yliopistot tässä asiassa erino- huippuosaamisen keskuksina ovat olennaisessa roolissa. Toiseksi Pitää vahvistaa koulutuksen sosiaalista ulottuvuutta, korostaa aivan erityisesti sosiaalista ulottuvuutta korkeammassa koulutuksessa ja sosiaalista vastuuta, joka yliopistoilla on. Kolmanneksi pitäisi kannustaa tällaisen eurooppalaisen tietomyksen alueeseen. Meillähän on jo korkeamman koulutuksen aluetta kehitetty ja myös on Euroopan tutkimuksen alue. Näin voidaan modernisoida ja kansainvälistää yliopistojamme. Tietenkin nämä kaksi viimeistä tavoitetta selkeästikin osoittavat e- yliopiston erityispiirteen, ja tähän viittaan myöhemmin tarkemmin. Varmastikin tutkimus ja innovaatio ovat peruspilareita tämän päivän tietoyhteiskunnassa, mutta puheenjohtajavaltio Espanja on halunnut lisätä tähän uudenkin pilarin, nimittäin sosiaalinen ulottuvuus ja sosiaalinen vastuu, joka koulutuksella on erityisesti korkeammassa koulutuksessa lähtökohta tässä on se vakaumus, että kun edistetään sosiaalista ulottuvuutta ja tasa-arvoa koulutuksessa, sosiaalinen kohesio ja aktiivinen kansalaisuus ovat ratkaisevia Euroopan sosiotaloudelliselle kehitykselle ja pitäisi kehittää myös opetukseen liittyviä toimivaltuuksia EU-ssa. Sosia, tämä sosiaalinen puoli on tärkeä Euroopassa koulutusalueessa myös samanaikaisesti. Tämä liittyy kilpailukykyyn, työllis, työpaikkojen luomiseen, talouden kehitykseen, joka olisi kestävää ja ympäristöystävällistä. Mutta sosiaalisuudettavuuden lisäksi on uusi piirre, aspekti, mitä sosiaalinen vastuu on niin, että yliopistoiden tehtäviin kuuluu tutkimus, opetustehtävä, mutta niiden pitää voida taata myös se, että yliopisto palaa innovaation saadämättä tiedot itselleen tavallaan uudestaan käyttöön. Siis pitää vahvistaa välttämätöntä yhteistyötä yritysmaailman ja te- yliopiston välillä, mutta tarvitaan myös in- vastavuoroisuutta yliopiston ja paikallisen ja, ja alueellisen ja kansallisen yhteisön kanssa. Ajattelen tässä kehitysyhteistyötä, vapaaehtoistyötä tai ikäihmisten yliopisto-opetusta. Tämä liittyy elinikäiseen koulutukseen. Nyt Espanja on suunnitellut kansainvälistä konferenssia, joka pidetään Espanjassa 22. ja 23. maaliskuuta San Diego de Compostelassa. Euroopan unionin kannalta katsottuna yliopistojen kansainvälistyminen liittyy Bolonian prosessiin, joka on korostanut, miten rakennetaan korkeamman koulutuksen eurooppalaista aluetta, mutta se on myös osoittanut, se rajoituksia tähän liittyy. Tämänhetkiset olosuhteet pyrkivät vahvistamaan tilannetta, halutaan eurooppalainen tiedon alue, johon liittyy myös koulutusta ja tutkimusta. Ja pitäisi ottaa välittää näitä tutkimustuloksia yritysmaailmalle ja muille kiinnostuneille. Espanja kaudellaan haluaa järjestää tapaamisia, seminaareja, asiantuntijatapaamisia. Jos on kaikki sosiaaliset taloudelliset toimijat, jotka ovat mukana koulutusmaailmassa, voit osallistua. Tarkoituksena on syvetä kesken toisiltaan oppimista, levittää hyviä käytäntöjä. Olemme jo maininneet tämän tulevan konferenssin korkeamman koulutuksen kansainvälistymistä, joka pidetään Mardissa 19. ja 20. päivä huhtikuuta tänä vuonna. On olemassa eräs toinenkin aspekti, joka liittyy kansainvälistymiseen. Ja Kaikille on selvää, että Euroopan korkeimman alueen alue on herättänyt mielenkiintoa ympäri maailmaa, ei vain johtuen komission koulutuspolitiikasta, vaan myös Erasmus- ja Erasmus Mundus-ohjelmien takia, jotka hukuttelevat parhaimpia lahjoituksia, samoin Tempusohjelma, joka edistää yliopistojen uudistamishankkeita monissakin maissa. Espanja myös haluaa edistää yliopiston välistä yhteistyötä rajojen yli EU-sta, e EUn ulkopuolella niiden maailman alueiden kanssa, joilla on läheiset yhteydet erityisesti viittaan Välimeren alueeseen ja Latinalaisen Amerikkaan. Tämä pitää nähdä tärkeänä yhteistyöalueena. Tässä hengessä kannattaa ottaa esille työ, jota on tehty Välimeren alueen kanssa tehtävässä työssä Huhtikuussa on tällainen tärkeä tapaaminen. Samoin järjestetään ko- kokous äh, Karibian alueen ja Latinalaisen Amerikan kanssa sekin pidetään huhtikuussa Madridissa ja aiheena siis koulutus. Ja lopuksi, niin kuin opetusministeriömme on sanonut, Euroopan toimielinten täytyy voida vastata kansalaisten pyyntöön, jotka haluavat enemmän edistystä, enemmän koulutusta, enemmän hyvinvointia ilman koulutusta ilman, ammattikoulutusta ilman näitä kysymyksiä emme voi vastata näihin sosiaalisiin taloudellisiin haasteisiin. Vielä vähemmän voimme saada Euroopan sellaiseen johtoasemaan, joko, jota arvomme vaativat. Eurooppalaiset yliopistot ovat lähessä yhteistyössä historiallisesti Euroopan, niin kuin Rova Pakko otti täällä esille, ja he vaalivat tavallaan tietoa ja huippuosaamista. Viittaan tärkeään henkilöön meidän kulttuurissa Munon, joka johti Salmankan yliopistoa. Hän, hänen nämä ajatukset ovat erittäin tärkeitä ja hän ymmärsi sosiaalisen ulottuvuuden korkeammassa koulutuksessa ja yliopistoiden kansainvälistyminen on myös erittäin tärkeä aspekti. Puheenjohtajavaltio Espanja haluaa ensi toukussa laatia asiakirjoja, jossa esitetään selkeitä tavoitteita ja suuntaviivoja kulttuurin, urheiluun ja opetuksen liittyvissä kysymyksissä. Kiitos, kuulostaa varsin lupaavalta. Ministerineuvosto, komissio ja parlamentti toivottavasti eivät panna kapuloita rattaisiin, vaan pyrkivät omalta osaltaan edesauttamaan asian etenemistä. Ennen kuin annan puheenvuoron Rasmitille, näin lopuksi muistuttaisin kaikkia vielä siitä, että tarkistusten takaraja on ensimmäinen kolmatta, mitä Smithin mietintöön tulee. Eli ensimmäinen kolmatta takaraja ja jos asia jäi kuulematta joltain, niin pyydän avustajaa laittamaan asian muistiin. No, olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja kun sain tämän mietinnön tehtäväkseni, niin innolla ryhdyn ähm, asian itse en kuitenkaan ole professori, en opiskele enkä myöskään liikemaailman edustaja, yrittäjä. Ainoa mestaruus, mikä minulla on, liittyy ihan muille saroille, mutta ajattelin, että eiköhän minulta rohkeutta löydy tämän asian käsittelyyn. Ja onkin todettava, että asian käsittely on hankalampaa kuin mitä alun perin olin ajatellut. Puhutaan taloudesta, kaupasta ja yhteistyöstä yliopistojen kanssa ja sitten mietitään sitä, mitä esteitä tälle yhteistyölle voi olla. Ja ymmärrämme, että näiden ongelmien ratkaiseminen ei ole helppoa ja siksi minunkin tulee pitkälti tukeutua muiden apuun ja tukeen. Tämänpäiväinen keskustelu antoi minullekin paljon ajattelemisen aihetta voin näiden kommenttien pohjalta hioa mietintöäni. Niin tässä puhuttiin muun muassa yliopistojen autonomiasta paljonkin. Aihetta on käsitelty myös tässä varsin hyvässä paperissa, asiakirjassa, joka on saatu yliopistojen yhdistykseltä. Tässä nimenomaan käsitellään työllistymiseen liittyviä kysymyksiä ja muita. Ja kun puhutaan rankkauksesta yliopistojen osalta, niin mitkä kriteerit on huomioitava? Katsotaanko tärkeiksi yliopiston yhteydet liikemaailmaan vai tutkimus? vai mitkä. Ja sitten myöskin e, erilaiset taustat on asia, joka on huomioitava. Ja tässä e, rahoitusasia nousi esiin. Itse en vielä ole sitä tekstissä huomioinut, mutta tulen tämän asian muuttamaan. Eli olisiko kiinnitettävä huomiota siihen, että leikattaisiin kuluja, mutta toisaalta halutaan kuitenkin parantaa laatua ja lisätä opiskelijamääriä, eli tässä törmää selvään ristiriitaan. Ja tiedokseni toteaisin vielä sen verran, että eilen valiokunta PAK puheenjohtajanaan käsitteli näitä tärkeimpiä toimivaltuus kompetenssikysymyksiä ja äh, avainpätevyydet, joita toivotaan opiskelijoita, myöskin muuttuvat nopeasti. Ja näin ollen näitäkin on tarkasteltava uudelleen uudessa valossa. Viimeisten 20 vuoden aikana maailma on muuttunut nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Tässä sanottiin, ettei meidän tulisi verrata itseämme Yhdysvaltoihin No, meidän tulee pyrkiä ratkaisemaan omat hankaluutemme, ongelmamme omalla rintamallamme. Euroopan kilpailukykyisyyttä tulisi lisätä. Olisi erittäin tärkeää, että Euroopasta saataisiin maailman kilpailukykyisen alue. Vuosi 2010 on koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation vuosi. Kun tässä nyt Yhdysvallat mainittiin, niin niin kuin jo totesin, ei ole hyvä, että meitä aina Yhdysvaltoihin verrataan, mutta kuitenkin on muistava myös se, että yleinen mielipide ehkä poikkeaa sitä, mikä meistä toivottavaa olisi. Yhdysvallassa esimerkiksi työntekijät, joilla on eh, yliopistokoulutus, näitä 40 prosenttia työvoimasta, 50 prosenttia on näiden osuus Japanissa, Euroopassa vain 35 prosenttia. Ja sitten kun puhutaan eh, pitkälle kehittyneestä teknologiasta, joka vaatii suurinta tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia, Euroopassa se edustaa 10 prosenttia eli eh, huomattavasti alhaisempaa osuutta kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa ja Koreassakin. Eli tässä on monia asioita, joihin tulee vietä, eh, vielä huomiota kiinnittää ja tulen nämä esiin nostetut monet argumentit myöskin omassa esityksessäni eh, huomioimaan. Ja vielä yksi asia, jonka haluan mainita. Ja tämä nousi eilenkin kulttuurivaliokunnan kokouksessa esiin. Olen ylpeä jäsen tässä, en pelkästään siksi, että on ollut suuri ilo tehdä yhdessä Rova Pakin kanssa kuuden vuoden ajan, mutta tämä on valiokunta, jolla on tietynlainen maine, aura. Emme voi tehdä päätöksiä kunnioittamatta jäsenmaiden eh, toimivaltuuksia. No tarkoittaako tämä sitten sitä, että on nostettava kädet ylös ja oltava tekemättä tai sanomatta yhtään mitään. On muistettava, että olemme kuitenkin valittuja jäseniä tänne parlamenttiin ja jos huomaamme esteitä tai epäkohtia joissain asioissa, esimerkiksi siinä, miten, niin riippumatta siitä, mitä mieltä komissio tai neuvostoasiasta asiasta on, on meidän asiat nostettava kuitenkin esille ja käsiteltävä niitä. Ja voin taata teille, että oma mietintöni tulee paremmaksi nyt täällä esitettyjen monien kommenttien ja ajatusten myötä. Eli lämpimät kiitokset kaikille. Kiitokset. No, jotta nyt ette säikärä ajattele, että meillä ole mitään sanottavaa, niin toteaisin, että yhteispäätösmenettelyssä me olemme mukana kaikkien ohjelmien osalta. No sinä astut remmiin, kun ohjelmista jo oli päätökset tehty vuonna 2004. Eli yhteispäätös, koulutus, nuoriso-ohjelmat, näissä kaikissa on olemassa, mitä tulee vapaaehtoistyöhön ja niin edelleen. Eli kyllä tässä tehtäväkenttä ihan riittävästi on, vaikkei välttämättä yhtä paljon kuin joillain muilla valiokunnilla. Mutta mielenkiintoista tässä onkin se, että me voimme eh, tarkastella asioita, eh, jotka hoidetaan toisella kuin Brysselissä. No, kulttuurissahan on kyse paljosta muustakin kuin siitä, mitä kysymyksiä käsitellään muissa valiokunnissa. Meidän tulee vähän rajoittaa toimiamme, mutta ei kuitenkaan mitä puhevapauteen tulee ja oma-aloitteisiin mietintöihin. Ja siksi on oikein hyvä, että nyt tämä asia sen olet esiin nostanut. Bolognan prosessin yhteydessähän kukaan ei meiltä kysynyt mitään ja ehkä olisi hyvä, jos nyt jo tässä vaiheessa me voimme eh, antaa ajattelemisen aihetta komission ja neuvostonkin suuntaan, jotta saadaan aikaan parempia tuloksia kuin Bolonian prosessissa. Ja taas tässä Bolonia nousi esiin. Huhhuh. No niin, lämpimät kiitokset teille kaikille siitä, että jaksoitte istua täällä loppuun asti. Nyt kokous on päättynyt ja seuraavan kerran tapaamme. Vai hetkinen nyt vielä. Kohta 14 on vielä käsittelemättä, mutta en voi päättää kokonaisuudessaan kokousta, koska koordinaattorinen päätösten hyväksyminen on tässä vielä. No, eh, sähköpostia olette aiheesta jo saanut, teillä ei varmaan ole mitään eh, vastustusta tähän. No niin, hyvä, eli niin se katsotaan hyväksytyksi ja näin voin päättää kokouksen. Kiitos myös tulkeille. So